Colleghi, per favore, se volete prendere posto. Hyvät kollegat, voisitteko istutua? Voimme aloittaa työmme, vaikkakin hieman myöhässä. Meillä on täällä aika tiivis esityslista tänään ja alussa puolitoista tuntia äänestyksiä. Ehkä koneäänestystä ei tarvitse kokeilla, Tai ehkä voitte kuitenkin laittaa sinne äh, korttinen, jos nimenne siihen laitteeseen ilmestyy. Se tarkoittaa sitä, että korttinen toimii ja voimme aloittaa äänestykset ja esityslistan ensimmäisestä kohdasta lähdemme liikkeelle. Kyseessä on Omen Räytenin esitys joka koskee Tur- Turkin tekemiä edistysaskeleita. Ensimmäinen kohta, äänet puolesta, tarkistus 28, äänet puolesta, käsi ylös, olkaa hyvä. Vastaan. Hylätty. Tarkistus Haluatteko, että 28 tarkistetaan koneellisesti? Selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos. Kolmekymmentä vastaan, 20 puolesta. Haluaako joku ilmoittaa, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi? Täällä on siis Panzeri, Munich ja Peterle. Äänet vastaan. Eli 32 vastaajanta, 20 puolesta, hylätty. Tarkistus 29 kohta kohdalta ja ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. 32 Se on yhteensopiva, joten äänestämme puolesta. Vastaan. Hylätty. 33. Boskurt. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 34. Howard Oviols. Puolesta. A, 34 raukeaakin, koska kompromissi kattaa sen. Kompromissi 2. Puolesta vastaan, Hyväksytty. 35, 36, 7 ja 8 tulevat katetuiksi kompromissille, joten siirrymme kompromissin kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 48, kaikki muut tulevat jo katetuiksi. 48 puolesta. Vastaan. Hylätty. 49 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 50 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 51. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 60 tulevat katetuiksi, joten siirrymme suulliseen tarkistukseen esittelijältä. Puheenvuoroa on pyytänyt Flotre. Olkaa hyvä. Euh, niin, siis tässä on kyseessä se, että otetaan tämä suullinen tarkistus, jossa sanotaan, että pahoittelee perustuslaki, oikeuden päätöstä ja niin edelleen. Ja sitten puhutaan siitä, että täytyisi Turkissa saada perustuslaillinen uudistus aikaan. Ja tämän tein kirjallisena tarkistuksena. Tämä olisi lisäyksenä siihen, mitä esittelijä itse esittää. Chiedo alla relatrice Oman Reuten, sei d'accordo? Sopiiko tämä esittelijä Oman Reutenille? Tämä Flotchen esitys. I can agree on it. Niin, puheenjohtaja, voin kyllä hyväksyä tämän, mutta eilen jo käsittelemme asiaa ja silloin vastasin edustaja Flotrelle tähän kysymykseen. Olen ilahtunut, että hän muutti suullista tarkistustaan. Bene, allora mettiamo ai voti l'emendamento. Selvä. Äänestämme kohdasta yhdeksän äänet puolesta, siis suullisesta tarkistuksesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. En kysy tyhjää ääniä, jos joku nyt ei halua sitä erityisesti. Näin pääsemme nopeammin eteenpäin. 63 puolesta vastaan hyväksytty. Näettekö hyvin, onko se hylätty siis? Selvä, selvä, selvä. Hylätty. 64. Hyvä on, hyvä on. Seuraavaksi 60. 63. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lopputulos on 44 plus 1, 2, 45 äh, vastaan 20 puolesta, aivan kuten oikein näette. 64 puolesta vastaan, hylätty. 65. Lambsdorff, suullinen tarkistus, jonka näette sieltä papereistanne, puolesta, vastaan, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, No, tarkistetaanpa tämä 66. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy 66. Lopputulos on 26 vastaan, 34 puolesta tai 27 vastaan, koska yksi kone täällä ei toimi. Se on hyväksytty. 67. raukeaa. 66 takia. Nyt 68 puolesta. Vastaan. Hylätty. 69 puolesta. Vastaan. Hylätty. 70. Suullinen tarkistus. Puolesta. Vastaan.

vastaan hylätty. 75. Jäätteenmäki puolesta vastaan. En ole nyt aivan varma. 75. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tähän tulokseen lisätään vielä kaksi ääntä, eli 35 puolesta 35 vastaan tasapeli, joten täten tämä on hylätty. Puheenjohtaja, minulla ei ole äänestyskorttia, mutta haluan äänestää tämän puolesta. Selvä, 36-35 tämä onkin hyväksytty. 76 raukeaa, sitten 77 puolesta vastaan. No, täytyy varmasti tarkistaa tämäkin. 77 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos 56. No, ette selvästikään nosta käsiäni pystyyn. 56 vastaan 10 hylätty. 78 Van Orden puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan hylätty. 80 Lambsdorff puolesta vastaan siirrytään koneelliseen tarkistukseen 80. Äänestys päättyy. Lopputulos 80. Kolmekymmentä vastaan, 35 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. 83 seuraavaksi. Se on suullinen tarkistus, joka teillä on siellä äänestysluettelossa, niin puolesta vastaan hyväksytty. 84 puolesta vastaan hylätty. 85 van Orden puolesta vastaan hylätty. 86 Paletskis puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 95. Kaikki muut tässä välissä raukeavat 95 puolesta. Vastaan. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Hylätty. 97 Belder. Ah, se onkin jo katettu kompromissi kutosella. Kompromissi 7. Se on esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 99 on jo katettu. 100 Maurolta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 101 Belder puolesta. Vastaan. Hylätty. 102 Howard Obiols No, minäpä luen tästä tämän tekstin. Tässä äänestetään ainoastaan tarkistuksen loppuosasta puolesta. Vastaan hyväksytty. Kohta 18, tarkistus 103 puolesta. Vastaan hylätty. 104 Mauro puolesta vastaan hylätty. 105 Belder puolesta vastaan hylätty. 106 Belder puolesta vastaan hylätty. 107 Belder puolesta vastaan hylätty. 108 Kreisel Ertu puolesta vastaan hylätty. 109 Palechkis puolesta vastaan hylätty. 110 Papadopoulos puolesta vastaan hylätty. Kukan 111 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, joten tästä seuraavat tarkistukset äh, raukeavat 115 Marlener puolesta vastaan hylätty. 116 Graf Lambsdorff Suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 117, 118 raukeavat. Samoin 119, nyt 120 puolesta. Vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hylätty. 122 Klajus Mölzer puolesta vastaan hylätty. Voskurtin 123 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa 123 tarkistuksesta puolesta vastaan hyväksytty. 124 Kazak Niin ensimmäinen osa 102.3 hylättiin, joten tästä 124 äänestetään puolesta vastaan hylätty. Jättenmäki 125 puolesta vastaan. No, tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa 125 siis. Äänestys päättyy. 40 vastaan, 30 puolesta, hylätty. 126 Papadopoulou puolesta vastaan, hylätty. Howard Obiols, koppa 127, suullinen tarkistus puolesta, vastaan, hyväksytty 128 puolesta, vastaan. No, onkin, tämä on varmaan hyl- hylätty. Että kyllä nosta kovin selkeästi käsiä ylös. On vaik- hieman vaikea täältä katsoa. Sanoisin, että se on hylätty. 129 puolesta. 128. No selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Sähköisesti 128. Äänestys päättyy. 45 vastaan, 27 puolesta hylätty. Mutta jos ette todella nosta kättä ylös, niin 129. Safranka. Puheenjohtaja työjärjestyspuheenvuoro. Haluaisin, että tarkistaisimme poliittisten ryhmien kokoonpanot. Näyttää siltä, että täällä on enemmän ääniä kuin koko valiokunnassa jäseniä. Ja listalla niin pitäisi olla 70, mutta täällä on kyllä nyt enemmän ääniä. Ehkä olen väärässä, mutta haluaisin tämän tarkistaa. Mm. Va bene. Allora, la spiegazione che viene data dagli uffici la seguente. Ci... Mm. Niin, selitys tähän on seuraava. Täällä on kaksi ääntä enemmän, on aivan totta, kuin valiokunnassamme, mutta koska Riellä ja Brokilla ei ole korttia, niin nämä kaksi tavallaan kompensoivat tätä. Näin syntyy tasapaino. Eli periaatteessa äänestyksen pitäisi olla aivan säännönmukainen. Nyt 129 puolesta. Tarkistus 129 Boskurtilta puolesta. Vastaan hylätty. 130. it obvious, kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 131. Flotre Lunacek puolesta vastaan hylätty. Selvä. Tarkistetaan. 131. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPllä on kaksi ääntä liikaa, koska nyt heidän laitteensa toimivat. No joka tapauksessa 38 vastaan, 32 puolesta. Tämä on hylätty. Tarkistus 132 puolesta, kohta 26 vastaan, hylätty. Sama enemmistö. Kompromissi 9 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Hyppäämme nyt 135. Suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 136. Flotre Lunacek puolesta vastaan hyväksytty. Dekaiser 137 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 138 ja 9 ovat identtisiä. Flotre puolesta vastaan hylätty. 140 Van Ordenilta puolesta vastaan hylätty. 141 Howard Obels puolesta vastaan hylätty. 142 Kadak puolesta vastaan hylätty. 143 Flotre Lunacek puolesta vastaan hylätty. 144 Salavrakos puolesta vastaan hylätty. 145 Paletskis puolesta vastaan hylätty. Klaes Mölzer 146 puolesta vastaan hylätty. 147 on vedetty pois. 148 Papadopoulos puolesta vastaan hylätty. 149 Kreisel Dörfler puolesta vastaan hylätty. 150 Haji Georgiou puolesta vastaan hylätty. 151. Trianta Filides. Onpas tämä vaikea nimi. Puolesta vastaan hylätty. 152. Howard, Obios ja muut puolesta. Esittelijä puolta hyvä hyväksytty. Kompromissi 10 esittelijältä kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Madlener 153, 5455 raukeavat. 156 kohta kohdalta Flotre Nunacek ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa, a, ah, se tuleekin jo katetuksi kympillä. 157 on vedetty pois. Samoin 158, 59 ja 166, 1 on jo katettu. 162 ja 3 on vedetty pois. 164 on yhteen sopiva, joten siitä äänestämme puolesta. Vastaan. Epävarma lopputulos mielestäni. Koneäänestys alkaa 164 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Yksi on jättänyt äänestämättä. 31 vastaan 37 puolesta. Hyväksytty. 165 seuraavaksi. A ei sittenkään, koska 164 äänestettiin, se hyväksyttiin. 166 on vedetty pois, 167 katettu, 169 ja 68 on vedetty pois, 171 Boskurt puolesta vastaan hylätty. 172 Salvrakos puolesta vastaan hylätty. 173 vedetty pois. 174 Haji Georgiou puolesta vastaan hylätty. 175 Van Orden puolesta vastaan hylätty. 176 Kazak puolesta vastaan hylätty. 177 Haud Obios puolesta vastaan hylätty. 178 Boskurt puolesta vastaan hylätty. 179 Chrysler Dörfler puolesta vastaan hylätty. 180 Teokaros vedetty pois. 181 Papadopulo vedetty myös pois. 182 puolesta vastaan hylätty. 183 on vedetty pois. 184 Howard Obiols Mavro Nikolas puolesta. Vastaan hyväksytty. 185 puolesta vastaan hylätty. 186 Howard Obiols puolesta vastaan hylätty. 187 Flotre Luna Keller puolesta vastaan hylätty. 188 Tanakoval ja niin edelleen puolesta vastaan hylätty. 189 Lambsdorff puolesta vastaan hylätty. 190 Paletskis puolesta vastaan. Hm. Minä tarkistaisin tämän. 190. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 190. Äänestys päättyy. Täällä on vieläkin yksi, joka jättää äänestämättä. Joku on lähtenyt kahville. Tämä on hyväksytty äänin 38-32. 191. Klaes Mölzer puolesta vastaan. Hylätty. 192. Kreisel Döfler puolesta vastaan hylätty. 193 Chanok, Koval ja niin edelleen puolesta vastaan hylätty. 194 Kleis Mölzer puolesta vastaan hylätty. 195 ja 6 ovat identtisiä. Flotre, Lunacek, Keller, Howitt, Oviels puolesta vastaan hylätty. 197 Kreisel, Dörfle ja Ertug A, pyydän anteeksi. 195 ja 96 ovat identtisiä, mutta niistä äänestetään vielä varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa koneellisesti siis. Kaksi, jotka eivät äänestä, tai yksi. No, kuka tämä yksi ihminen nyt on? Haluaisin tietää. Lopputulos on joka tapauksessa 41, 29 Puheenjohtaja, minä en äänestä, koska minulla ei ole omaa korttiani mukana. Äh. Ah, Tekä se olette edelleenkin? Mutta jos teillä olisi siis äänestyskorttia, se ei näy täällä, mutta joku on äänestänyt kortin, äh, pistänyt kortin laitteeseen, mutta ei äänestä. Eli kyseessä on joku muu kuin te, enkä tiedä kuka on kyseessä. Eli tämä on varsinainen mysteeri. 197. Kreisel, Döfler ja Ertug puolesta vastaan. No, en taaskaan ole varma. 197. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Lopputulos puolesta ääniä 29 ja vastaan 41. Pyydän, että nostatte käden selkeästi pystyyn, koska näin säästämme aikaan, aikaa. 198 puolesta vastaan hylätty. 199 Papadopoulou puolesta vastaan hylätty. 200 Flotre Lunacek Keller puolesta vastaan hylätty. 201 Haji Georgiou puolesta vastaan hylätty. 202 Preita puolesta vastaan hylätty. 203 Meijer Kolicek puolesta vastaan hylätty. 204 206 identtisiä. Papadopoulou, Trianta Filides puolesta vastaan hylätty. 205 puolesta vastaan hylätty. Tanak Koval 207 puolesta vastaan hylätty. Mölzer Glajes 208 puolesta vastaan hylätty. Fanorden 209 puolesta vastaan hylätty. 210 Janakudakis puolesta vastaan hylätty. Kazak 211 puolesta vastaan hylätty. 212 Mavro Nikolas puolesta vastaan hylätty. 213 Koppa puolesta vastaan hylätty. 214 Mölser Klajes. Ei, eh, ei sittenkään se raukea, koska viitosella se on katettu. 215 Boskyr puolesta vastaan hylätty. 216 ja 17, 18, 19 ja 220 tulevat jo katetuiksi kompromissilla 9. Seuraavaksi 221 Kreisel Dörfler puolesta vastaan hylätty. 222 Kazak sopii yhteen kompromissi 9 kanssa puolesta vastaan hylätty. 223 Savla Vrakos raukeaa. 224. Siitäkään ei äänestetä. 225. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 226. Howard Obiols. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 227. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 228. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 229 Belder puolesta vastaan hylätty. 230 Kreisel Dörfler Eetu puolesta vastaan hylätty. 231 Lambsdorff Weigel puolesta vastaan hyväksytty. 232 Flotre puolesta vastaan hylätty. 233 Klaus Mölzer puolesta vastaan hylätty. 234 Madlener puolesta vastaan hylätty. 235, 236 ovat identtisiä. Scholz, Mayer ja niin edelleen. Puolesta vastaan hylätty. 237 Kazak puolesta vastaan hylätty. 238 Howard Obios Gomez puolesta vastaan. No, mitenkäs nyt on? Että tätä jaksaa nostaa kättäne ylös. 238 koneäänestys alkaa. Joku täällä nukkuu jatkuvasti. Yksi ihminen. 39 vastaan 31 puolesta hylätty. En tiedä, kuinka täällä se nukkuja äänestää. Suullinen tarkistus esittelijältä, joka on äärimmäisen pitkä. Voitte lukea sen sieltä paperistanne. Puolesta vastaan hyväksytty. 239 DAF puolesta vastaan No, hyväksytty. 240. Kaksi kolme yhdeksän koneäänestyksellä. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Kaksi kolme yhdeksästä siis 32 vastaan, 38 puolesta. Olette oikeassa, mutta jos ette nosta kättäne ylös, niin en näe. Näin se menee. kolme äh, 240 DAF puolesta. Vastaan. Hylätty. 241 DAF Weigel puolesta. Vastaan. Hylätty. 242 Madlener. Haluatteko, että 241 tarkistetaan? Selvä. Avataan siitä koneäänestys. 241. Äänestys alkaa. Nyt siellä on kaksi, jotka nukkuvat. Äänestys päättyy. 32 vastaan, 37 puolesta. Tämä on hyväksytty. 242 Madlener puolesta. Vastaan. Hylätty. 243 Jana Kudakis puolesta. Vastaan. Hylätty. Johdantosa A Identtiset tarkistukset 2 ja 3, Chrysler, Dörfler ja muut puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 4, Paletskis puolesta vastaan hylätty. Vitonen on vedetty pois. Kuusi Boskurtilta puolesta vastaan hylätty. Seitsemän Färm Thaler puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan Scholz puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän Kazak puolesta vastaan hylätty. Johdantoosa B 10 ja 11 ovat identtisiä Van Orden, Howard Obiols puolesta. Vastaan. Hylätty. Johdantosa C. 12, 13, 14 ovat identtisiä Howard Obiols ja niin edelleen puolesta. Vastaan. Hylätty. 16 Flotre Lunacek puolesta. Vastaan. Hylätty. 15 Howard Obiols puolesta vastaan hylätty. 17 Chrysler Dörfler puolesta vastaan hylätty. 18 Preda puolesta vastaan hylätty. 19 Kleis Mölzer puolesta vastaan hylätty. 20 Scholz puolesta vastaan hylätty hylätty. 21. koppa puolesta vastaan hylätty. 22. Kreisel Dörfler Ertu puolesta vastaan hylätty. Boskert puolesta 23 siis puolesta vastaan hylätty. Kaksikymmentäneljä Kazak puolesta vastaan hylätty. 25 Van Orden puolesta vastaan hylätty. 26 Scholz puolesta vastaan hylätty. 27 Scholz puolesta vastaan hylätty. Ja tarkistus 1 Boskurt puolesta vastaan hylätty loppuäänestys koneellisesti näin muutetusta päätöslauselmaesitysluonnoksesta. Äänestys alkaa. Joku täällä nyt nukkuu edelleen. Ehkä siellä on siis kortti koneessa, mutta no, joka tapauksessa äänin 60-0. Onnittelut esittelijälle. Loppuäänestys sai täyden tuen taakseen. Fuori dall'aula c'è un carro con quattro cavalli che aspettano la nostra... Salin ulkopuolella ovat hevoskärryt odottamassa Omen Rautelin kunniakierrokselle pitkin parlamenttia. No niin, nyt voimme varmastikin jatkaa äänestyksiä päätöslauselma esityksestä, joka koskee entistä Jugoslavian tasavalta Makedoniaa. Zoran Taaler on tästä. Ennen äänestyksen aloittamista puheenvuoron haluaa käyttää Taaler. Hänellä on siihen nyt mahdollisuus. Olkaa hyvä. Per favore, un attimo di silenzio. Ha chiesto la parola il relatore Thaler. Voisitko hetken hiljaa? Thaler on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Äänestysluettelo, kuten totesin eilen, ja Makedonia lähestymistapa on sovittu eri osapuolten välillä – viime hetken pyyntöjä tuli kohta kohdalta äänestyksistä ja jos seurailette tätä luetteloa, niin näette, että alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että äänestätte plussien mukaisesti. Ja siinä oikeastaan kaikki. Bene, con questo chiarimento procediamo. No niin, Tämän selvennyksen jälkeen siirrymme äänestämään tarkistuksesta 1, kohta 1, Chanaku. Äänet puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistus 2, Shuntis puolesta, vastaan, hylätty. Kolme Taaler, puolesta, vastaan, hyväksytty. Viisi Kovacek, Stojanov, Kolme hyväksyttiin, joten viisi raukeaa ja kuusi ja seitsemän samoin. Kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän Baseskun puolesta vastaan hyväksytty. Basesku kymmenen puolesta vastaan hylätty. Janaku 11 ja Kummutsakos puolesta vastaan hylätty. 12 Katsimarkakis ja Nikolai puolesta vastaan hyväksytty. 13 Janaku ja Kumutsakos puolesta vastaan hyvä, hylätty. 14 Taler. Siihen kuuluu suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan hyväksytty kukaan. Sajic puolesta 15 siis vastaan. Hyväksytty. Kompromissi yksi esittelijältä. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus 1. Muut tarkistukset raukeavat kompromissin takia. Kohta 7. Suullinen tarkistus 1. vastaan. Hyväksytty. Puheenvuoroa on pyytänyt tarkistuksen jättäjä Cornelisen. Olkaa hyvä. Kiitos haluaisin tehdä viime hetken suullisen tarkistuksen tähän, jotta otettaisiin eri herkkyydet huomioon. Tässä puhutaan Makedonian viranomaisista ja no tämä nyt ei ole tässä adjektiivia, sen tulisi olla mahdollista. Eli minun mielestäni tulisi puhua Skopjen viranomaisista. Ehkä tämä voisi olla hyväksyttävä kompromissiratkaisu. Se non accettano l'emendamento allora, orale, non... No. Se eh, avete ascoltato l'emendamento orale. Kuulitte tämän suullisen tarkistuksen, jos joku vastustaa tätä, niin tehkään se nyt selväksi. Nouskaa ylös. Seisomaan. Näinhän täysistunnossakin tehdään. Jos suullinen tarkistus ei teille sovi, se, joka sitä vastustaa, nousee seisomaan. Ja jos monet kollegat tätä vastustavat, niin se ei mene sitten läpi. No, näin näyttäisi olevan. En mä äänestä siitä, olen pahoillani. 19. Aivan kuten tekstissä Makedonia sanon mukana. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20. Tremopulos raukeaa, koska 19 hyväksyttiin. 21 Basescu puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä kohtaan kahdeksan. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 22 Basescu puolesta vastaan hylätty. 23 Thaler puolesta vastaan hyväksytty. 24 Ibrisa Chichkukan puolesta vastaan. No sanoisin, että se on hyväksytty. Vaikka vähän tätä nyt ehkä epäilenkin, mutta koittakaapas nyt hieman jumpata siellä kättä ylös. Suullinen tarkistus kolme esittelijältä raukea, koska 24 hyväksyttiin. 25 Janaku ja Kummutsakos. Pelkästään sanasta, joka tekstissä on puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan, koska ette osoita selvästi kättä nostamalla. Mitä mieltä olette? Eli urges-sanasta äänestämme koneellisesti. C'è sempre di solito dormiente. Edelleenkin joku tällä nuokkuu. Se on hyväksytty. Kompromissi kaksi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavat välitarkistukset suullisen tarkistuksen neljä asti raukeavat äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3.1. Kukan Ibrisagic puolesta vastaan hyväksytty. 3.3. Svensson Cornelissen puolesta vastaan hyväksytty. 3.4. Cornelissen Brandner puolesta vastaan. No, enpä taaskaan osaa sanoa. Eli me se koneellisesti. 3.4. Äänestys alkaa. Eh, chiusa, chiusa la votazione. 38 contrari, 27. 27 puolesta, 38 vastaan hylätty. 35 puolesta. Vastaan hyväksytty. 36 Svensson Cornelissen puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 37, 38, 39, 40 raukeavat. Samoin 41 ja äänestämättä 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 Taaler puolesta vastaan hyväksytty. 4-4. Salvrakos puolesta vastaan hyväksytty. No, tarkistetaan 4-4. En nähnyt hyvin. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 4-4. 48 vastaan, 17 puolesta, hylätty. 4-5 Jonna Kumutsakos puolesta vastaan hylätty. 4-8 puolesta vastaan hylätty. 4-7 Van Orden puolesta vastaan hylätty. 4-9 Thaler puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta puheenjohtaja pyytää anteeksi. 50 ei sitä äänestetä, koska 49 hyväksyttiin. 46. A. Sekin on jo katettu. Kompromissi 4. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 5.1 on jo katettu kompromissilla 4. 57 asti on jo katettu. 4, 5.7 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 5. Nikolai puolesta vastaan hylätty. 58 Thaler kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 esittelijältä tämäkin kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissin viiden takia 59, 60, Kuusi yksi raukeavat. Täytyy vähän tässä neuvotella. Ah, sì. Allora, come indicato nella, nella lista di voti, il 60... 60 meidän täytyy äänestää tässä tekstissä merkityn osaan, eli in school textbooks sanoihin. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. 61. Haluatteko tarkistaa 60? Selvä. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. 24 vastaääntä, 41 puolesta hyväksytty. 61 siitä ei äänestetä, koska kompromissi 1 sen jo kattoi. Sitten Petra oli 62 puolesta vastaan hyväksytty. 32 Basescu. Ah, 62 hyväksyttiin, joten 32 raukeaa. 63 Salavrakos. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa underlines countries ja niin edelleen puolesta vastaan hylätty. Ja loppuosa raukea, koska tarkistus 60 kattaa sen. 64. Kompromissi 5. O, Se on jo katettu, 65, sekin on katettu, 66. Siitäkään ei äänestetä, koska 65 kattaa senkin. 67 kolmessa osassa. Äänet puolesta ensimmäinen osa vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. 6.8. Siitä ei äänestetä kompromissin viiden takia. 6.9 puolesta, Cornelisen Brandner puolesta vastaan hylätty. 70 Möltser puolesta vastaan hylätty. 71 koppa puolesta vastaan hyväksytty. Shuntis puolesta vastaan hylätty. Janaku ja Kumutsakos puolesta 73 vastaan hylätty. 74. Salvrakos. Siitä äänestetään. Äänet puolesta vastaan hylätty. 75 koppa puolesta vastaan hylätty. 76 Jana Kukumutsakos puolesta vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan hylätty. 78 siitä ei äänestetä, koska se on samanlainen kuin 77. 79 Jana Kukumutsakos puolesta vastaan hylätty 80 Thaler puolesta vastaan hyväksytty 81 Thaler puolesta vastaan hyväksytty 82 Koppa puolesta vastaan hyväksytty. Näin muutettuna äänestämme koneellisesti koko päätöslauselma luonnos, luonnoksesta. Äänestys alkaa. Si chiude la votazione. 50... Äänestys päättyy 56 puolesta, 5 vastaan. Onnittelijat. Onnittelut esittelijälle. Äänestystulos oli siis hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Kroatiaa koskevan koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta. Esittelijä Svoboda. Kohta yksi, tarkistus 12. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan. No, varmaankin hyväksytty, mutta pyydän, että nostatte käden selkeästi ylös. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 14. Fanorden kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 15 Posselt kahdessa osassa puolesta. Vastaan. Hyväksytty, sanoisin. Toinen osa. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Ensimmäinen osa, tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 18 vastaan 40 puolesta. Toinen osa. 15 siis. Puolesta vastaan Onko se hylätty? Selvä. Toinen osa tarkistuksesta 15. Tarkistamisen koneellisesti. Äänestys, äänestys alkaa. Kolmekymmentäkaksi vastaan kaksikymmentäyhdeksän puolesta 16 Lambsdorff puolesta vastaan hylätty. 17 Branter Cornelissen puolesta vastaan hyväksytty. 19 Basescu puolesta vastaan hylätty. 18 Brandner Cornelisen puolesta vastaan hylätty. 20 Svoboda puolesta vastaan hyväksytty. 21 Brandner Cornelisen puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi esittelijältä neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Svoboda haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti sanoisin vain, että vetäisin kohdan kaksi takaisin. Eilen kuulimme herra Bramertsia. Tämä vaatimus täydestä yhteistyöstä IKTEN kanssa on osassa yksi. Ja toisesta osasta hän itse sanoi, että hän ei tiedä, onko asiakirja olemassa ja siksi vetäisin tämän pois, koska tämä viittaus tähän on oikeastaan jo katettu kohdalla yksi tai ensimmäisellä osalla. Selvä. Äänestämme siis ykkösosasta, kolmesta ja nelosesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toisesta emme äänestä. Kolmonen puolesta vastaan hyväksytty, neljäsosa puolesta vastaan hyväksytty. Tämän kompromissin takia muutama tarkistus tämän jälkeen raukeaa. Siirrymme 26 puolesta. Ensimmäinen osa vastaan hylätty, toinen osa puolesta vastaan hyväksytty, Weigl Lambsdorff 27 puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä äänet, äänet puolesta tarkistus 2 vastaan hyväksytty. 29, koska 28 raukeaa. Mölzer puolesta vastaan hylätty. 31 Basescu kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. No, sanoisin, että tämä on hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 30 Brandner puolesta vastaan. Tämä ei ollut selkeä, joten äänestämme siitä koneellisesti. Tarkistus 30. Kaksi ääntä puuttuu vielä. Ja se yksi tavallinen, joka puuttuu aina. 30 vastaan 29 puolesta hylätty. 32 seuraavaksi Posseltilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 34 raukeaa, samoin 33, votare l'emendamento orale 3. Suullinen tarkistus 3. Siitä meidän täytyy äänestää puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 35 raukeaa. Siirrymme kompromissin kaksi esittelijältä. Äänet puolesta 36 siitä on kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Kompromissi kaksi kuitenkin hyväksyttiin, joten siirrymme 30, 37. Michael Lamsdorf Arlaki puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 Möltser puolesta vastaan hylätty. 40 Scholz. Kohta kohdalta esittelijän pyynnöstä ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 41 Mölzer puolesta. Vastaan. Hylätty. 42 Scholz puolesta vastaan hylätty. 4-3 Basescu puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi kohta 40, 25 tarkistus 44 kohta kohdalta. Puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 45 Brandner puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan hyväksytty. 47 Brock puolesta vastaan. Sanoisin, että se on hyväksytty. 48 Brandner Cornelissen kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta Brandner. Ensimmäinen osa vedettiin pois. Vihreät vetivät siis sen pois. Ah, si, si, withdrawn by the green. <laughs> Näinhän se olikin. No, en huomannut sitä tästä paperista. Äänestimme siis turhan. Toinen osa. 4.8 siis puolesta vastaan. No, en ole varma, joten äänestämme koneellisesti 48 kakkososasta. Äänestys alkaa. Qualche volta, sì. 59, 62, 60, ancora uno. 25 vastaan, 31 puolesta, hyväksytty. 49 Brandner Cornelissen puolesta, vastaan, hyväksytty. 50 Weigel niin edelleen puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten johdantoosat kappaleet. Tarkistus kaksi puolesta, Möltseriltä tämä tarkistus vastaan, hylätty. Kolme weigel puolesta, vastaan hyväksytty. Neljä, Weigelandsdorf Arlaki puolesta vastaan hylätty. Viisi, Mölzer puolesta vastaan hylätty. Kuusi, Weigel tarkistus kuusi puolesta vastaan hylätty. Seitsemän, Weigel puolesta vastaan Hylätty. Kompromissi kolme esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistukset 11 asti raukeavat. Se on Scholzilta kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hylätty Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan hylätty. Luetelmakohta neljä. Tarkistus yksi Posseltilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Sähköinen loppuäänestys päätöslauselmasta muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. Olen iloinen voidessani ilmoittaa teille, että nyt tämä nukkuva kollega vihdoinkin heräsi. Eli täydet äänet. 50, tai siis 62 ääntä vihdoinkin, joista 54 puolesta, 8 tyhjää, ei vasta ääniä. Onnittelut esittelijälle. Nyt vielä viimeinen äänestys, joka koskee Sarius Volskin mietintöä kaasun toimitusvarmuudesta. Ensin äänestämme esittelijän kompromissitarkistus ykkösestä puolesta vastaan hyväksytty. 38 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Voi voi, hylätty. Seitsemän esittelijältä kolmessa osassa Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kaksi esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Joten kompromissiin kolme asti muut tarkistukset raukeavat. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 4.5. Haji Georgiou puolesta vastaan hylätty. Kymmenen esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. Olen tyytyväinen. 12 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 13 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 14 tämäkin esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 48 Hadjigorgiu puolesta vastaan hylätty. 15 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 16 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 49 Grib puolesta vastaan hyväksytty. 17 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 50 Hajjyrky puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kuusi esittelijältä vastaan hyväksytty, joten tarkistukset 51 ja 18 raukeavat 52 puolesta vastaan. No, narsisti kun olen, niin tarkistetaan vielä tämä. Ette nostanut kättä ylös, joten tämä on minun tarkistukseni. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. No, <laughs> taitaa tulla takkiin. Olitte kiltejä, että siksi nostaneet kättä ylös. Äänestys päättyy. No niin, no niin. Takkiin tuli 35 vastaan 19 puolesta. No joo, joo, hyvä, hyvä. Olette kilttejä. 53 puolesta vastaan hylätty. 5-4. Yhteen sopiva 53 kanssa. Tässä ei ole edes mitään äänestysviitettä. 54 puolesta. Puolesta. Vastaan. Taas minut kumottiin. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 55. Riira ei ole yhteensopia 19 kanssa, se raukeaa. 56 puolesta vastaan hylätty. Esittelijä 20 puolesta vastaan. 57 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten 58 vedetään pois. Kompromissi 7 esittelijältä vastaan hyväksytty 20. Ah, tämän takia monet muut tarkistukset raukeavat. Siirrymme tarkistuksen 63 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi kolme Paletskis puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi neljä puolesta vastaan hylätty. Kaksi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yhdeksän edelliset kaksi raukeavat. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 30, 31 ja 4 on jo katettu kompromissilla 11. Fanorden 33 puolesta vastaan hylätty. Landsbergis 34 on jo katettu kompromissilla 11. Samoin 35. äänestys koneellisesti päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu vielä. Kolme kollegaa ei ole äänestää. Nyt ehkä he unohtivat korttinsa, kun he kävivät salin ulkopuolella. Eli nyt äänestys päättyy. Loppuäänestys. Neljä ääntä vastaan, 47 puolesta, yksi tyhjä. Onnittelemme esittelijää. Näin. Olemme hyväksyneet kaasun toimitusvarmuutta koskevan lausuntoluonnoksen. Joo, complimentandovi con i colleghi che abbiamo concluso la votazione. Nyt todella saimme täsmällisesti päätöksen tämän äänestyksen. NASA täällä vallitsee koko salia. Bene, allora diamo qualche minuto di tempo ai colleghi e ai funzionari che vogliono lasciare l'aula. No niin, jos haluatte nyt poistua salista, niin voitte sen tehdä, kun äänestykset on hoidettu. Ja niin voimme siirtyä keskustelemaan vastuuvapaudesta 2008 pääluokka 3 komissio. Tämä on lausunton luonnos, jonka valmistelija on Gaaler. Hän voikin käyttää heti aluksi puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Soll man nicht erst noch warten, bis... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä joudut takaamme vielä hetkinen, jotta saliin laskeutuu hiljaisuus ja ihmiset poistuvat paikalta. Possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in... Selvä, voimme kyllä odottaa odottaa jonkin minuutin, koska olimme äsken niin täsmällisiä. Voimme nyt odottaa hetkisen. Eli odottakamme jokunen minuutti ja sitten jatkamme. pregherei che stanno... Pyytäisin kollegoita, jotka ovat poistumassa salista, nyt poistumaan, jotta voimme jatkaa töitämme. Täällä monet näyttävät jatkavan muita keskusteluja. Voitte varmasti tehdä sen, mutta älkää häiritkö muita töitä salissa, vaan siirtykää salin ulkopuolelle. Kiitos. No niin, Galler, nyt näyttäisi siltä, että voimme jatkaa teidän aiheestanne. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on nyt siis kyse AFETin lausunnosta vastuuvapaudesta 2008. Budjettivuonna 2008 maksut meidän osaltamme olivat noin 5 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin toteaa loppupäätelmässään, että joitakin epätarkkuuksia oli ja valvontajärjestelmä komission ulkoiseen apuun, lähestymisapuun ja kehitysapuun ei ollut kaikilta osin tehokasta. Tässä komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen tietynlaiseen työtapaan. Se arvio, arvioi ainoastaan tiettyä osaa, mutta suurin osa ohjelmista kuuluu monivuotiseen rahoituskehykseen, joten niitä pitäisi arvioida koko syklin kannalta. Valiokunnassa me emme yleensä arvioi näitä kysymyksiä ja siksi onkin merkityksellistä, että tilintarkastustuomioistuin antaa tällaisen lausunnon. Kuitenkin tähän liittyy ulkoavun, kehitysavun ja lähentymisavun kannalta siis kielteinen lausunto, mutta kuitenkin kokonaistilanne on parempi kuin aikaisemmin. Ja tilintarkastus toteaa oikeellisuudesta ja säännönmukaisuudesta metodiensa mukaisesti virheitä kahdessa viidessä prosentissa pistokokeissa. Nyt pyydän anteeksi, Jacek, voisitko olla hiljaa tai siirtyä puhumaan salin ulkopuolelle? Niin, eli kahdesta viiteen prosenttia löytyy siis virheitä tällä alueella. Tämä on parempi kuin kohesiopolitiikan vastaava tulos ja tutkimus, energia, liikenne, talous- ja rahoituskysymyksissä. Oikeudelliset puitteet ovat edelleen hyvin monimutkaiset ja joissakin valvontajärjestelmissä on edelleen ongelmia. Yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa meidän täytyy pyrkiä siihen, että tilintarkastustuomioistuin vuotuisessa raportissa ja erityisraporteissaan arvioi komission kysymykset, kun se käsittelee budjettikysymyksiä ja uudistuksia tältä osin. Lausunnossani viittaan siksi tärkeimpiin tehtäviin ja modaliteetteihin ja meidän osalta tärkeisiin politiikan aloihin. Olen valmis ottamaan kollegoiden huomiot tähän mukaan Jos tarkistuksia tulee, niin voimme tietenkin tehdä sitten lisäyksiä. Ja mitä tulee itse ehdotuksiin, jotta ymmärrätte ne, mm, laadin nämä englanniksi. Tähän liittyy viisi kohtaa. Ensimmäisessä osassa sanotaan englanniksi. In terms of transparency, goals and international donor coordination. Tämä kansainvälisten lahjoiteen koordinaatio, eh, upon the TIM, joka perustettiin, asiantuntijat tietävät, että tämä on uusi väline, jolla rahoitetaan Palestiinan viranomaista. Myöskin huomioi lisääntyneet maksut tähän lahjoittajasäätiöön ja hyvän yhteistyön, mutta on kuitenkin tyytymätön siihen, että tilintarkastustuomioistuimella on edelleen ongelmia saada asiakirjoja YK eri virastoilta. Sitten seuraava kohta suosittelee, että että selkeitä mittatikkuja tulisi määritellä tähän strategiaohjelmointiasiakirjaan, joka liittyy kumppanuus- ja naapurusto välineeseen. Sitten meillä on erityiskertomus numero 16 vuodelta 2009, joka liittyy Turkkiin, ja tämä kattaa kauden ennen jäsenyyteen valmistavaa välinettä. Ja tämä on saanut aikaan parannuksia, mutta kuitenkin se painottaa sitä, kuinka tärkeää on oikealla hetkellä hallinnoida tätä välinettä ja komission täytyy ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset tähän välineeseen liittyen. Ja sitten viimeinen kohta liittyy budjettitukeen. Tässä myöskin on tarkoituksena lisätä omistajuuden tunnetta näissä kyseenomaisissa maissa, mutta jotta tässä onnistuttaisiin, niin tällä, tämän tyyppiseen tukeen tulisi liittää täytäntöönpanostrategioita ja muita mekanismeja, jotta äh, täytetään äh, maksuolosuhteet ja myöskin EUn strategiset tavoitteet, joita sillä on näihin äh, avun vastaanottajiin. Eli tässä olivat nämä ehdotukset, jotka me tulemme jättämään talousarvion valvontavaliokunnalle. Grazie relatore, possiamo cominciare. Kiitoksia, näin voimme aloittaa keskustelun. Ja edustaja Brock on pyytänyt puheenvuoroa. Hyvä puheenjohtaja. Olen lukenut tämän Gaalerin mietinnön ja olen ilahtunut kuullessani, että asia toimii paljon paremmin kuin kohesiopolitiikan puolella, mikä kertoo paljon tietysti komissiosta ja varsinkin komission jäsenestä Ferrero Waldnerista. Vuodesta 1999 Meillä on ollut käytössämme erittäin monimutkainen järjestelmä, jonka seurauksena on hyvin vaikea saada yleiskatsaus koko näkymään. Tässä nimittäin kysymys ei ole pelkästään tästä alueesta, vaan myös kohesiopolitiikasta kautta linjan. Nyt kun on menty kymmenen vuotta eteenpäin, voisikohan edustaja Gaaler yrittää varmistaa sen, että pääsemme eteenpäin hajautetulla tavalla. Se on tärkeä ulkosuhteissamme ja kaikissa asioissa, jotka kuuluvat varahoitoasetuksen piiriin. Varmaankin budjettivalvonnan mm, valiokunnan jäsenet eivät olisi mielessään kuullessaan tätä. Ajoitus on kuitenkin erityisen tärkeä. Se on määrävässä asemassa komissiossa ihmiset eivät enää uskalla allekirjoittaa mitään, koska pelkäävät, että joutuvat siitä henkilökohtaiseen vastuuseen. Ja riittävästi resursseja ei käytetä tavoitteisiin pääsemiseksi. Eli kun käydään keskustelua vastuuvapaudesta, niin nämä asiat tulee ottaa esille. Tuen gallerin mietintöä, mutta minusta nyt on oikea aika tutkia sitä, kannattaisiko tehdä parannuksia myös tulevaisuudessa. Ehkäpä asia voitaisiin ottaa myös esille budjettivalvontavaliokunnan jäsenten kanssa. L'onorevole Gualtieri. Kiitoksia edustaja Brock. Gualtieri, Gualtieri seuraavana. Grazie, presidente. Solo... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että minun ryhmäni on samaa mieltä herra Gaalerin lähestymistavasta ja hänen tapansa siitä, miten me voisimme tiettyjen projektien rahoitusta parantaa ja hänen arvionsa tietyistä ongelmista ja siitä, kuinka tärkeää on FEFAn kanssa toimia. Eli kokonaisuudessaan me olemme tyytyväisiä hänen lausuntoonsa. Liga Brandner. Kiitoksia edustaja Brandner. Kiitoksia edustaja Gallerille mietinnöstä. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Brock totesi Mikäli kun voin kertoa, olen esittelijänä nimittäin vakausväline mietinnössä, voin kertoa teille siitä, että hyvin monet välineet voitaisiin maksaa muista tulolähteistä, mutta niistä maksetaan vakausvälineistä, mikä ei ole sunkaan hyvä asia. Ja kahden vuoden aika soveltamisesta täytäntöönpanoon ei todellakaan ole kaikkein paras aikamäärä ulkoisissa toimissa. Siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän täytyisi tarkastella sitä, voidaanko useampia näistä välineistä tehdä joustavammaksi ja voimme näin tarkastella sitä, millä tavalla niitä voidaan joustavammin täytäntöönpanna, jotta ne eivät ole käytössä aivan liian myöhään. Kiitoksia edustaja Brandner. Ja seuraavaksi komission puheenvuoron saa Miller, olkaa hyvä. Chair, thank you. The commission has um, no detailed... Kiitos ja kiitokset näistä yksityiskohtaisista kommenteista Kaalerin lausuntoon. Me voimme hyväksyä suurimman osan herra Gallerin suosituksista ja monet niistä on jo otettukin käytännössä käytäntöön Eilen talousarvion valiokun, valvontavaliokunnassa komission jäsen oli kertomassa näistä ja siellä selitti niistä toimenpiteistä, joihin me olemme ryhtyneet. Kiitos. Eh, onorevole Salafranca. Salafranca on pyytänyt puheenvuoroa. Vielä näin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En tiennyt, että tässä näin nopeasti annettaisiin komissiolle puheenvuoro, mutta kuitenkin halusin äh, onnitella galleria tästä mietinnöstä. Tämä on kriittinen, mutta rakentava mietintö, joka tuo asiat selkeästi esiin. Usein, kuten täällä sanottiin, vastuuvapautta käytettiin komissiota vastaan poliittisesti. Ferrer Waldner on kehittänyt sellaista työtä, joka on avointa ja se on tuonut esiin, kuinka tärkeää varojen oikeanlainen käyttö ulkopoliittisessa asiassa on. Brotto ja esiin erään ongelman, joka liittyy tähän vuoden 2008 vastuuvapauteen, eli EUn ulkopoliittisten toimien tehokkuusongelman. Ja puheenjohtaja, meidän tulisi toimia ja pohtia täällä valiokunnassamme, kuinka tehokasta tämä apu on, kun muistamme Santerin komission toimet tässä on otettu tavallaan takapakkia pikkuhiljaa ja siksi meidän täytyy katsoa, kuinka tehokkaita olemme. Mehän olette, olemme suurin kehitysavun antaja maailmassa. ja vapaus. kysymyksessä 2008 haluaisin todeta sinne yhden asian. Herra Galler aivan oikein tuo esiin tämän EU panostaa hyvin tärkeästi rahallisesti erilaisiin YK rahastoihin. mitä lukuja minulla ei ole tässä nyt edessäni, mutta kyseessä on ehkä noin 1,3-1,4 miljardia euroa vuodessa. Ja siksi on huolestuttavaa, että meillä ei ole pääsyä YK eri virastojen tietoihin, jotta voisimme nähdä, että rahoja ja varoja käytetään oikealla tavalla. Ja ehkä meidän tulisi tuoda huolenaiheemme esiin tästä asiasta, jotta todella voidaan varmistaa se, että näin merkittävät rahasummat menevät sinne, minne veronmaksajien rahojen pitääkin mennä. Salafranca. Kiitos Salafranca. Nyt loppupuheenvuoro Gallerille, esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia kollegoille huomioista. Keskustelut siitä, kuinka varoja käytetään, kun täytyy toimia nopeasti ulkoasioissa. No, tästä on keskusteltu jo pitkään, niin olen sitä mieltä, että ulkopolitiikkaa ei voida esimerkiksi verrata maatalouspolitiikkaan – siinä ehkä satelliittien kautta voidaan selkeästi tarkistaa, onko vehnäpelto sen kokoinen kuin mitä sen pitää olla, tai oliviviljelmät oikean kokoisia. Tässä selkeä tarkastaminen on helppoa, mutta ulkopolitiikassa asiat ovat toisin. Irakin sodassa tai Sudanissa tai muilla aloilla, kun toimitaan esimerkiksi hätäavussa. Kun kaiken täytyy sujua nopeasti, niin asioiden tarkastaminen ei käy yhtä sutjakasti kuin muilla aloilla. Ja siksi ulkoasioiden varanhoitoasetusta tulisi rukata tämän mukaisesti. Ja se, mitä Franka sanoi, olen yhtä mieltä siitä. Meidän tulisi vielä puuttua tähän sopimukseemme YK kanssa ja työstää sitä mahdollisesti, jotta näistä tämän asian, tähän asiaan liittyvistä ongelmista päästään eroon. Mutta tämä ei ole pelkästään parlamentin tehtävä. Hyvä. Keskustelu on nyt käyty, joten kalenteri on seuraavanlainen 9. helmikuuta on tarkistusten jättämisen määräaika kello 12, sitten 16.3. Tästä keskustellaan budjettivaliokunnassa ja äänestystäysistunnossa on sitten huhtikuussa. Nyt voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Rahoitusvälineen perustaminen teollistuneiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten asetuksen numero löytyy sieltä papereista. Antaisin puheenvuoron nyt valmistelija Loh Bielerille. Hän voi puhua tästä. No, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. AFET vetosi komissioon, jotta se loisi lisävälineen, jonka avulla voidaan kattaa toiminnot kehitysmaissa, jotka eivät kuulu kehitys- apuvälineen soveltamisalan. AFET on myös ehdottanut, että olemassa, olevien, olemassa olevaa teollistuneiden maiden välinettä muutettaisiin toiseksi yhteistyövälineeksi. Eli meillä on tässä uusi väline, jonka tulisi heijastua myös välineen nimikkeessä. Siitä syystä olemme ehdottaneet välineen muuttamista niin, että sitä nimitettäisiin rahoitusvälineeksi, joka kattaa yhteistyön Aasiassa, Keski-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Näin ollen uusi versio oli AMAS. Ehkäpä on he, hyvä, että on tällainen mukava lyhenne, kun asiasta keskustellaan. Komissio on sitten vienyt asetuksen kansainvälisen kaupan valiokuntaan, joka historiallisesti katsoen on näitä asioita hoitanut. Sillä se hoiti myös alkuperäistä ICI-asiaa. Afet pyysi myös assosioituneen valiokunnan asemaa, koska alkuperäisessä välineessä oli näin ollut ja nyt myös siitä syystä, että kyseessä on ulkosuhdeväline EUn ja kolmansien maiden Aasian, Latinalaisen Amerikan ja lähi välisten suhteiden hoitamiseksi. Koska alkuperäisen 17 korkean tulotason maan soveltamisalaa laajennetaan kattamaan 46 maata, jotka kuuluvat DCI-asetuksen piiriin, ja näin tavoitteena on miltei kaksinkertaistaa summa 172 miljoonasta 348 miljoonaan aikakaudelle 2010-2013. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin uuden välineen juridista oikeuspohjaa täytyi muuttaa ja me olemme neuvotelleet oikeusperustasta useaan otteeseen. Tarkastuksessa yksi sotetaan esille. Tarkistus 1 sanoo, että otan huomioon sopimuksen, joka käsittelee Euroopan unionin toimintaa, ja varsinkin sen artiklan 212, 207 kappaleen 2 ja 209 kappaleen 1. No sitten komitologiasta. Eurooppalaisen demokratia- ihmisoikeusvälineen puitteisto, kehitysapuväline ja väline, vakausväline AFET ja DEVE-valiokunta ovat sitä mieltä, että strategia-asiakirjat ja monivuotiset indikaattoriohjelmat kuuluvat artiklan 290 piiriin ja oletamme, että Intevaliokunta on samoilla linjalla uuden ICI-välineen parissa. Tietysti se mahdollistaisi sen, että parlamentilla olisi valta ottaa kantaa näihin esitettyihin monivuotisiin ohjelmiin, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on samaa mieltä tässä asiassa, mutta kahden muun toimielimen oikeudelliset yksiköt taas eivät. Ja meillä on käynnissä keskustelu tästä asiasta, joten täytyy todeta, että kaikki nämä asiat ovat ennakkotarkistuksia. Tavoitteena on tehdä välineistä sellainen, joka tukee paremmin tiettyjen korkean tason maiden kauppaa ja tekee tästä pikemminkin ulkoasian välineen, joka toimii suhteessa kehitysmaihin. Uuden välineen tulisi nyt myös sisältää yhteiskunnalliset ja kulttuuriyhteistyön, kuten myöskin talousyhteistyön, kehitysmaat ovat nyt kumppanimaiden enemmistönä kun taas teollisuusmaat muodostavat vain alle kolmanneksen kokonaisuudesta. Tämä uusi prioriteetti tulisi käydä selkeästi ilmi tekstistä. Lisäksi on tärkeää selvästi erotella DCin, joka rahoittaa tätä ohjelmaa, kun taas uusi ohjelma kattaa yhteistyön vastavuoroisissa intresseissä. Tarkastuksessamme seitsemän otamme selkeästi esille, mihin tämä yhteistyö kohdistuu. Sen tulisi pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin. Tavoitteena on parantaa vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa parantamalla yhteistyötä vastavuoroista ja vastavuoroista tietojenvaihtoa. Sen tulee viedä eteenpäin yhteisiä poliittisia, tieteellisiä, koulutus- ja kulttuuritoimia – rakenteita ja arvoja. Sen tavoitteena on viedä eteenpäin oikeudenmukaista taloudellista yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita vuosituhanten vaihteen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi sen on tarkoitus myöskin tukea monenvälistä toimintaa kansainvälisillä foorumeilla. Ottaa esille myös ympäristökysymykset, ilmastonmuutokset, erityisesti keskittyen, kestävään teknologiaan. Sen tulee lisäksi tukea vielä ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, oikeudenmukaista yhteiskunnallista ja taloudellista äh, kehitystä ja tasa-arvoa, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet. Eli tämä on meidän kuvauksemme soveltamisalasta. Ja lopuksi sitten rahoituspuoli. Kuten alussa totesin, komissio on lisännyt 176 miljoonaa euroa uusille maille alkuperäisen 142 miljoonan lisäksi. Haluaisimme myös painottaa sitä, että tämä raha on suhteessa niihin maihin, joita meillä on mukana. Suosittelemme siis, että, että 148 miljoonasta eurosta kaksi kolmasosaa suunnataan maille, jotka ovat luetteloitu liitteessä kaksi. Ja yksi kolmasosa tulisi suunnata maille, jotka löytyvät liitteessä yksi, eli nämä korkean tulotason maat. Haluaisin myös painottaa sitä, että olen Inte-esittelijän ja DV-esittelyiden kanssa samaa mieltä siinä, että DCistä ei tulisi minkäännäköistä rahaa siirtää. Ja että lisärahoitusta tulisi etsiä äh, rahoituskehyksen otsakkeesta neljä tai muista tavoista, joita meillä on ulkoisissa rahoitustoimissa, kuten joustovälineestä. Kiitoksia. Bene. Mm. L'onorevole Galer è stato... Galer oli edellisellä kaudella esittelijänä tässä kehitys- ja yhteistyövälineessä, joten hänellä on todella nyt oikea asema puuttua tähän keskusteluun. No, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eilisestä lähtien meillä on nyt mietintöluonnos käytössämme. Käyn sitä vielä läpi, joten en voi antaa vielä mitään lopullista kommenttia tähän, mutta olen sitä mieltä, että Inta-valiokunnan ja meidän valiokuntamme yhteistyö, kyllä, siinä on vielä toivomisen varaa Komission ehdotuksen tavoitteena, kuten tässä sanottiin, on sulkea porsaanreikä, joka liittyy näihin ulkopoliittisiin välineisiin. Ja pelkästään tietynlaisilla välineillä pystytään puuttumaan kehitysapuun, ja se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Ja Lissabonin sopimuksen kautta näyttää nyt siltä, että oikeusperustaan liittyvä ongelma saataisiin syrjäytettyä, ja siksi kiitänkin varjostelijaa hänen antamastaan tuesta kompromissiin tältä osin. Sitten maantieteellinen soveltamisala rahoituksen osalta on ajateltu hajauttaa tämä yhteissumma 176 miljoonaa ja 108,3 miljoonaa tulisi DCI-välineestä. Itse olen sitä mieltä, että määrärahojen pitäisi vastata tehtäviä ja ne pitäisi ottaa käyttöön sen mukaisesti. sitten komitologiasta valiokuntamme näistä eri rahoitusvälineistä, kuten vakaudesta, ICEstä ja kehitysvälineistä. Mandatia ei annettu, vaan että annettiin mandaatti näille esittelijöille, jotta parlamentti saisi mahdollisuuden vaikuttaa entistä paremmin komitologia-menettelyyn. Ja nyt tänään haluaisin todella vielä pyytää, että nämä ihmiset otettaisiin voimakkaammin mukaan tähän työhön. Tekstissä on vielä muitakin pieniä kysymyksiä, jotka pistivät silmään. Tässä tämä väline liittyisi myös Lähi-Itään ja puhutaan lyhenteistä AMAS. No, joissakin kielissä h ei äännetä, joten Hamas ja Amas kuulostaa ehkä joidenkin korvissa aivan samalta. Eli siksi ehdotaisin, että kirjanjärjestystä muutettaisiin, jotta yhteistyö ja kehitys välineeksi ei sanota Hamasia, tästä voi jättää ehkä jonkun kirjaimen, esimerkiksi A pois, näin se olisi mas, mutta amasia en kannata. Tämä oli mielenkiintoinen huomio tästä lyhenteestä. Sala Franca on pyytänyt puheenvuoroa. Sí, gracias, señor presidente. Más allá de la polémica. Kiitos, puheenjohtaja. No, lyhen, polemiikista ja muusta. Sanoisin vielä, että saimme tämän asiakirjan vasta juuri nyt. En ole sitä vielä ehtinyt lukea. Asiakirja on täällä mapissa, mutta se ei ole täydellinen, koska tässä ei ole mukana liitteitä, erityisesti liitettä kaksi. Se on perusteellisen tärkeä, koska siinä ovat mukana nämä tähän liittyvät maat. Kolme perusasiaa ehdotuksessa ovat tärkeitä. Ensinnäkin oikeusperusta ongelma esittelijä on aivan oikeassa siinä, että myös parlamentti pitäisi saada mukaan tähän, kun näitä välineitä työstetään. Eli parlamentin täytyy pitää kiinni esittämästään oikeusperustasta Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Sitten muut elementit, jotka liittyvät siihen, kuinka arvioidaan, onko määrärahojen lisääminen riittävä, nyt kun tähän tulee uusia maita mukaan. Tätä täytyy tarkastella sitä tarkemmin. Ja haluaisin kysyä esittelijältä, mikä on hänen arvionsa rahoituksesta, jota komissio ehdottaa, onko se riittävä tai tyydyttävä, kun otetaan huomioon, mitä tarpeita asetuksella halutaan täyttää. Ja en tiedä, mikä on lopullinen toimintatapa. Me annamme siis lausunnon, toimintatko tässä nyt 57 artiklan perusteella, kuten ulkomaankaupan valiokunta. Me voimme katsoa pidemmälle kuin pelkästään kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Meidän täytyy toimia entistä aktiivisemmin niin, että kaikki valiokunnat ovat mukana ja otetaan huomioon todella ulkoinen ulottuvuus, joka näillä välineillä on. Kiitos. E, Voin vastata heti siihen, mitä Salafranca sanoi. Olemme oikeudellisen yksikön kanssa ajatelleet soveltaa artikla 50 tässä tapauksessa. Eli yleiset kriteerit ovat tässä päteviä, mitä tulee valiokuntaamme. Toimimme yhdessä siis toisen valiokunnan kanssa. Nyt komissio voi käyttää puheenvuoron tohtori Miller. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten jotkut valiokunnankin jäsenet, me olemme komissiossa saaneet tämän lausunnon vasta eilen. Me olemme tarkastelleet sitä, mutta en nyt sitten yksittäisiin kohtiin ota kantaa, mutta muutama tällainen laajempi kommentti. Ensinnäkin aikatauluun liittyen ja sitten toiseksi komitologiaan liittyen. Siitähän puhuttiin jo aikaisemminkin. Yleisesti ottaen, kuten herra Gaaler sanoi, ehdotuksen tarkoituksena on tukkia tällainen juridinen porsaanreikä. Tällä me tarkoitamme sitä, että on tiettyjä projekteja, joille me haluamme saada rahoitusta kumppanuusmaissa, mutta joita me emme voi rahoittaa kehitysyhteistyövälineen kautta. Eli meidän täytyy löytää oikeusperusta, jotta näiden projektien rahoittamista voidaan jatkaa ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on EUn etujen mukaista jatkaa tätä rahoitusta. Eli meidän täytyy hyväksyä tämä ehdotus niin pian kuin mahdollista, jotta me voimme ryhtyä sitomaan näitä varoja tämän vuoden talousarviosta. Komissio on jonkin verran huolissaan tästä aikataulusta, mutta me olemme iloisia siitä, että Rolok Biller on esitellyt tämän luonnoksensa ja me toivomme, että tämä nyt sitten hieman hoputtaa tätä työtä tässä valiokunnassa ja komissio on valmis auttamaan Roa Lohpiileriä ja muita jäseniä, jotta lopullinen kanta lyödään lukkoon näissä asioissa. Ja toivon mukaan tulevina viikkoina voimme tavata Roa Lohpiilerin kanssa ja koettaa päästä yhteisymmärrykseen näistä avoinna olevista kysymyksistä. Ja sitten vielä lopuksi komitologian liittyen me olemme ilmaisseet kantamme tämän valiokunnan edessä aikaisemmin. Toisin sanoen neuvosto kertaa sitten kertoo oman kantansa kolmikantaneuvotteluissa, joita parhaillaan valmistellaan. Eli trilogi kolmen toimielimen välillä on tulossa tähän asiaan liittyen. Tietenkin tässä ollaan eri mieltä tästä asian juridisesta puolesta ja uudesta sopimuksesta, mutta haluaisin toistaa sen verran, että komissio todellakin haluaa löytää ratkaisun tähän kysymykseen. Ja me tulemme todellakin tekemään kaikkemme, jotta ratkaisu löydetään. Ja me teemme kaikkemme helpottaaksemme sopimukseen pääsyä tässä kysymyksessä parlamentin ja neuvoston välillä. Eli me tulemme toimimaan aktiivisesti näissä kolmikantaneuvotteluissa sitten, kun ne vihdoin viimein järjestetään. Grazie, dottor Miller. Kiitoksia, tohtori Miller. Voimme päättää keskustelun tähän. Nyt jo hieman osviittaa kalenterista. 10. helmikuuta kello 18 on tarkistuksen määräaika. Ja loppuäänestysvaliokunnassa, ulkoasianvaliokunnassa pidetään 16.3. Nyt aivan lyhyt tauko, koska olemme kuusi minuuttia aikataulusta etuajassa. Ah, Lochbieler haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Voimmekin käyttää nämä kuusi minuuttia juuri näihin loppukommenteihin. Olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Vielleicht brauchen... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä emme tarvitse kuutta minuuttia. Haluaisin vain pyytää anteeksi, että tässä toimittiin näin pikaisella aikataululla. Ja Sala Frankakin äh, viitasi siihen, että liitteitä ei ole tässä mukana. Olen tietenkin valmis keskustelemaan huomiostanne yksittäisistä tarkistuksista. Sala Franka pohti sitä, miten näen nämä määrärahat ja niiden riittävyyden. Komissio on tarkoittanut tässä ehkä tällaista 50-50 lähestymistapaa ja yhden kolmasosan ja kahden kolmasosan lähestymistapaa, mutta tämä on vasta alkuehdotus komissiolta ja odotamme vielä tarkennuksia komissiolta. Sitten Gaalerille tietääkseni trialogi Kolmikantaneuvottelut alkavat helmikuussa. Tulen seuraamaan tätä. Ja sitten tästä lyhenteestä olette oikeassa. Tähän kuuluu tähän ei siis kuulu Lähi-Itä juuri tähän välineeseen, mutta jos olette sitä mieltä, että tämä lyhenne voi aiheuttaa väärinkäsitystä, niin kiitän tästä huomiosta. Ja Ensi viikolla voimme tavata komission ja ehdokkaita. On varmasti meidän etujemme mukaista, että voimme pitää kiinni aikataulusta. Ja mitä tulee näihin delegoituihin säädöksiin, tähän tarvitaan varmasti enemmän aikaa, mutta on enemmän kuin tervetullutta, jos pääsisimme 23. päivä Afetissa äänestämään asiasta. Ottimo suggerimento e mi auguro che... Niin, minäkin toivon, että näin todella voidaan tehdä toivomallanne tavalla. Nyt voimme pitää viiden minuutin tauon, jotta sitten pääsemme ajoissa aloittamaan kello 11.15 keskustelun herra Moralin kanssa. Ja keskustelemme tämän aamun viimeisestä kohdasta.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. No niin, hyvät kollegat, nyt voimme ottaa käsiteltäväksi esityslistan viimeisen kohdan. Se on keskustelu komission kanssa, jota edustaa Euroopan komission johtaja, joka vastaa eteläisten maiden kumppanuudesta, Tuomas Moran. Eli keskustelemme Välimeren aluetta koskevasta EUn strategiasta 2011-2013. Kuten tiedätte, esityslistalla on tänään kaksi keskustelua eurooppalaisesta kumppanuuspolitiikasta, naapuruspolitiikasta. Yksi niistä koskee Välimeren aluetta. Ja tästä keskustelemme juuri nyt. Ja Toinen sitten koskee itäistä kumppanuutta ja tästä keskustelemme iltapäivällä. Ehkä lyhyesti muutama alkukommentti. Tänään ei ainoastaan keskustella poliittisista prioriteeteista. Kuten tiedätte, naapuruspolitiikka pohjautuu tiettyyn rahoitusapuvälineeseen, joka toiminta on sellaista, että käydään tiivistä vuoropuhelua komission ja avunsaaja maiden välillä. Vuodesta 2007 lähtien tuolloinhan tämä väline otettiin täysimääräisesti käyttöön – meidän valiokunnallamme on ollut tietynlainen valvontaoikeus seurata sitä, kuinka näitä yhteisön varoja näille maille annetaan. Tässä on tärkeä lainsäädännöllinen rooli, joka meillä on. Ja jotta nämä suuret strategiset linjat tulevien kolmen vuoden osalta voitaisiin selvittää ja niitä ymmärtää, niin meidän keskuudessamme on tänään siis komissiosta edustaja, jonka juuri mainitsin. Teille on lähetetty myös yhteenveto, jonka asiantuntijat ovat valmistelleet. Niistä voi olla hyötyä keskustelun aikana. Ja sihteeristöltä todella olette tämän yhteenvedon saaneet. Tämän puheenvuoron jälkeen annan nyt komission edustajalle puheenvuoron ja sen jälkeen kollegat voivat kommentoida asiaa, esittää kysymyksiä, käyvät vuoropuhelua komission kanssa. Olkaa hyvä ja kiitos siitä, että tulitte paikalle. and, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia teille ja sihteeristölle siitä, että järjestitte näin nopeasti tämän kokouksen. jotta olemme voineet tarkastella useita asiakirjoja kansallisia ohjelmia. Olen ilahtunut siitä, että voin olla täällä paikan päällä, kun tarkastelemme nyt tätä puolivälin arviota, joka käsittelee Itä-Euroopan kumppanuutta ja siirtyviä strategisia asiakirjoja. Me oletamme saamamme käymämme yleistä ja avointa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa tästä asiasta. Varmaankaan ei tarvitse turhaan kertoa siitä, miksi Välimeren alue on niin tärkeä Euroopan unionille. Sehän tarjoaa uusia mahdollisuuksia meille, mutta myös Meillä on selkeitä syitä rauhan, vakauden ja terrorismin torjunnan puolella, kuten myöskin eri haasteissa, jotka tuolla alueella ovat. Tällä alueella Euroopan unionilla ei ole sitä ylellisyyttä, että se voisi olla sieltä poissa, vaan pyrimme viemään siellä eteenpäin eurooppalaisia arvoja ja intressejä. Euroopan naapuruussuhdepolitiikka on jäänyt yleispuitteistoksi tällä alueella toiminnassamme. Muutama maa, Algeria, Libya ja Syyriahan eivät vielä ole täysin integroituneet tähän ohjelmaan. Menestyksellisesti olemme käynnistäneet uudet toimintaohjelmat Egyptissä ja Libanonissa ja olemme kehittäneet vuoropuhelua monien kumppaneidemme kanssa, jotka ovat mukana politiikassa. Kuten tiedätte, Poliittinen tilanne tämän alueen useimmissa maissa on vakaa. Tärkeitä poikkeuksiakin on, varsinkin Gaasan konfliktin seurauksena tai Libanonin poliittisen tilanteen seurauksena. Vaaleja on pidetty monissa maissa, mutta ne eivät ole millään tavalla muuttaneet valtarakennetta. Taloudellinen yhteiskunnallinen nykyaikaistaminen jatkuu, mutta demokratisointi ei ihmisoikeudet ja perusoikeudet yleisemmin ottaen myös demokraattisen hallintotavan kysymykset ovat jumeutuneet paikoilleen, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Kuitenkin ponnistelemme edelleenkin tällä, eteen, tällä alueella eteenpäin ja poliittinen vuoropuhelumme onkin tiivistynyt seuraavien viime vuosien aikana. Meillä on ollut erilaisia tarkkailumatkoja muun muassa Libanonin ja olemme kehittäneet erilaisia rakenteita, joiden avulla voidaan viedä eteenpäin ihmisoikeuksia Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kaltaisissa maissa. Myös Algeria hyväksyi sen, että tämän tyyppisiä rakenteita kehitettäisiin. Taloudellista integraatiota ja kauppasuhteita on edistetty Euroopan unionin tuen vuoksi. Libya ja Syyria ovat saaneet tukea korruption torjunnassa. Egypti on edistynyt veropuolella, rahapolitiikassa ja taloudellisessa vapauttamisessa. Meidän uskoaksemme vuoropuhelu kaikilla näillä eri alueilla, kuten myöskin yhteistyö niissä ja erityisten välineiden tukeminen on kantanut hedelmää. Esimerkiksi EMPin eteläisissä maissa, Marokossa, Egyptissä – on hyödytty Euroopan unionin tarjoamasta avusta. Marokko on tehnyt selkeitä uus, uudistuksia. 45 ystävyyshanketta on ollut käynnissä. Ennen kaikkea Euroopan unioni on ollut pääkauppakumppanina näissä maissa. Jordania, Egypti ja Libanon ovat tästä hyviä esimerkkejä ja yhden vuoden aikana 2008 kauppa on kaksinkertaistunut. Vapakauppa-alue on jo todellisuutta Tunisian kanssa tammikuusta 2008 alkaen. Maataloustuotteiden, palveluiden ja investointien vapauttaminen on käynnissä monien maiden kanssa – Maatalouskaupan vapauttamissuunnitelmat tukevat voimakkaasti kumppaneidemme taloudellisia uudistuksia, varsinkin ne tarjoavat tulonlähteitä ja työllisyyttä maaseutualueille, mikä taas vähentää maahanmuuttopaineita, jotka kohdistuvat kaupunkeihin ja myöhemmin Euroopan unioniin. Eteläisiin naapureihin rahoituskriisi ei juurikaan vaikuttanut, sillä niillä on ollut konservatiivisempi lähestymistapa nykyaikaisiin rahoitusvälineisiin ja koska niiden rahoitusjärjestelmät eivät ole yhtä kehittyneitä. Euroopan taantuma on kuitenkin niihin vaikuttanut, matkailu on vähentänyt ja investoinnit myöskin. Monet alueen maat ovat pyytäneet suhteiden vahvistamista Euroopan unionin, koska ne pitävät sitä myönteisenä ankkurointipisteenä suhteissaan läntisen maailmaan sopimus Marokon kanssa, joka solmittiin lokakuussa 2008 on mahdollistanut näiden rahoitussuhteiden vahvistamisen, varsinkin ottaen mukaan eri toimielimiä. Tässä haluan erityisesti korostaa sitä, että olemme pyrkineet luomaan yhteisiä parlamentaarisia valiokuntia. Euroopan parlamentti on juuri äskettäin tällaisen hyväksynyt Marokon kanssa, mutta myös talous- ja sosiaalikomitea, kuten myöskin Euroopan neuvosto ovat mukana tässä yhteistyössä. Egyptin kanssa on vahvistettu vuoropuhelua ja näin ollen molemmat maat haluavat parantaa suhteita Euroopan unioniin. Sama voidaan todeta myös Tunisiasta. Neuvottelut, jotka koskevat assosiaatiosopimusta Syyrian kanssa, käynnistettiin uudelleen Euroopan unionin puolelta menestyksellisesti. Ja Euroopan unioni päätti viedä päätöksen tämän sopimuksen. Nyt Syyria pyytää lisäaikaa, jotta se voi, vaikut- voi arvioida vaikutuksen taloutensa, mutta on ajateltu, että mahdollisesti se voitaisiin allekirjoittaa vuonna 2010 ja näin avata uusi luku rahoitussuhteissa. Kun neuvotellaan puitesopimuksesta, niin nämä neuvottelut ovat alkaneet toukokuussa 2008 jatkuneet siitä lähtien. Algeria, joka haluaa olla läheisemmässä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa, on saanut oman tiekartaston ja toivomme, että se antaa uutta pontta näille suhteillemme. Ja itse olen ensi viikolla Algeriassa pyrkimässä viemään eteenpäin tätä välinettä ja sen seurantaa. Eurovälimeren kumppanuuden moniulotteinen suhde on saanut lisäpontta Euroopan unionilta, jonka tavoitteena on ollut lisätä vuoropuhelua Välimeren kumppaneiden kanssa huippukokouksissa. Ja se on pyrkinyt vahvistamaan hankeorientoitunutta lähestymistapaa, joiden avulla on pyrkitty viemään eteenpäin investointia ja yhteiskunnallis-taloudellisia hankkeita tuolla alueella. Pariisin ja Marseille kokousten seurauksena, jotka pidettiin viime vuonna, olemme äh, Barcelonan sihteeristössä kehittäneet tätä asiaa. Itse asiassa kysymys oli toisessa vuodesta. Tavoitteena on nyt pyrkiä nopeasti käynnistämään prioriteettihankkeita. Kuitenkin lähi konfliktit ovat näitä asioita hidastaneet, varsinkin Gaasan konflikti joulukuusta 2008. Haasteet kautta tämän alueen vaihtelevat voimakkaasti. Mutta yleisesti voidaan todeta, että keskivälin aikaväli osoittaa, että tämä strateginen lähestymistapaamme on aivan validi. Yhteistyöprioriteetit on asetettu niin, että ne voivat vastata paremmin kehittyvään tilanteeseen. Olemme tarkastelleet näiden maiden tilannetta, ja varsinkin niiden maiden, joiden kohdalla meillä mitään oimotin äh, asiakirjaa ei ole. Mietittyjen palestinalaisalueiden tilanne on nimittäin tämä. Olemme lisäksi saaneet pohjan sille, millä tavalla voimme muokata monivuotisen allokaatio-ohjelman Palestiinan alueella kuitenkaan tilanne ei ole riittävän ennakoitavissa oleva, jotta voitaisiin mahdollistaa monivuotinen suunnittelu. Kansalliset strategiat Euroopan naapurisuuspolitiikan alaisuudessa ovat mahdollistaneet sen, että meillä voi olla kattava lähestymistapa useisiin niihin ongelmiin, joita tällä alueella on kehittynyt. Ja näin voidaan ottaa mukaan myös uudet kehityssuunnat tällä alueella niin, että voimme keskittyä tavoitteisiimme eri prioriteettialueilla. Meillä on myös lisää resursseja käytössämme ja yleisesti ottaen summa kasvaa 850 miljoonasta 2010 miltei miljardiin vuonna 2013. Tähän täytyy lisätä myös se suuri tukki, joka tarjotaan Tempuksen, Tajeksin ja muiden alueiden välisten ohjelmien avulla. Tämän avulla voidaan välittää selkeä viesti kumppanuusmaille siitä, että Euroopan unioni on kiinnostunut läheisemmästä yhteistyöstä ja että se tukee sitä näissä maissa ja on valmis myös suuntaamaan lisää voimavaroja tähän. Yleisesti olemme sitä mieltä, että olemme saavuttaneet oikean tasapainon varojen myöntämisessä tämän alueen maille. Marokolla on kaikkein suurin, Marko vastaanottaa kaikki suurimmat summat tällä alueella, ja se on saanut aikaisesti myös erittäin paljon kehitystä. Egypti on toisella siellä. Jordania on saanut suhteellisen paljon avustusta ja se on osoittanut, että se on halukas täytäntöönpanema Euroopan naapuruspolitiikkaa toimintasuunnitelmaa. Viittasitte myös niihin konsultaatioihin, joita on käyty. Komissio on todellakin neuvotellut näistä asioista, kun se on suunniteltu uusia ohjelmiaan. Ja sillä on ollut hyvin laajamittainen konsultaatio-ohjelma. Alueelliset ja paikalliset sidosryhmät ovat olleet mukana ja olemme järjestäneet neuvonpitoja kaikissa maissa yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta ne voivat kommentoida sitä lähestymistapaa, jota komissio on ehdottanut. Aina kun se on ollut mahdollista, tehän tiedätte, että meillä on tietysti ilmaisuvapaus on rajoitettuna useissa maissa, olemme pyrkineet kuitenkin järjestämään paikallisten sidosryhmien kanssa kokouksia, jotta olemme voineet keskustella kasvokkain näistä yhteistyöalueista. Tietysti, ja tekin näin totesitte, Avunsaajahallituksiakin kuultiin ja ne ovat olleet erittäin rakentavassa asemassa monissa vaiheissa. Euroopan unionin jäsenvaltiotkin ovat olleet mukana sekä alueellisten edustustojen kautta että myöskin ENPin hallintokomitean kautta Brysselissä. Ehkäpä muutama esimerkki näistä puolivälin arvion tuloksista. Libanonissa Olemme tukeneet hallitusta, kun se kehittää strategioita vesi-, liikenne- ja ympäristöpuolella Jordaniassa. Haluamme taas pureutua ilmastonmuutokseen tukemalla uudistuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta. Lisäksi haluamme tukea myös julkisen rahoituksen, sosiaalisen suojelun ja yksityisen sektorin kehitystä. Egyptissä tuemme pitkän aikavälin kasvunäkymiä ja otamme mukaan ilmastonmuutoksen vesi- ja jätehuoltoon. Israelissa jälleen tarkastelemme rahoituskuorta, eh, rahoitusosuutta ja siellä toimimme toimielin yhteistyön puitteissa. Marokossa sitten taas kun on tehty edistyneestä asemasta sopimus, niin olemme luvanneet vahvistaa institutionaalista kapasiteettia Euroopan unionin standardien mukaisesti. Algeriassa ja Tunisiassa keskitymme pääasiallisesti taloudelliseen järjestykseen painottaen voimakkaasti kehityskysymyksiä, ympäristöä ja ilmastoa, kuten myöskin maaseudun kehitystä ja maataloutta. Rahoituskriisiin pudotuksemme olemme pyrkineet myös tukemaan mikrotaloudellista tukea, apua näille maille – onneksi välimeren kumppanimme eivät yleensä tätä tarvitse. Talouskriisissä pyrkimme viemään eteenpäin investointimenettelyitä, joiden avulla voidaan stimuloida taloudellista elpymistä. Ja avunanto on noussut kovasti 450 miljoonaan asti vuoteen 2015 mennessä. Investointipankki tällä hetkellä lainaa 8,7 miljardia Välimeren alueelle ja kasvu on yhä enemmän olemassa. Alueellisessa yhteistyössä komissio on ilmaissut, että se aikoo myöntää vielä 70 miljoonaa eh, heinäkuussa 2009 aikakaudella 2009-2010, jonka avulla on tarkoitus eh, rahoittaa meri, maantiekuljetuksia, siviilisuojelua näillä alueilla. Anteeksi, tässä tulki tiedottavat, että luette pikkusen liian nopeasti. Että jos voisitte hieman hidastaa, niin asiasta tulisi vähän helpompaa. Niin no kiitoksia. Minä en halunnut tässä käyttää liikaa aikaa, mutta ymmärrän kyllä tuonkin. Niin olin sanomassa, että alueellisessa yhteistyössä näiden 70 miljoonan lisäksi, josta komissio on päättänyt heinäkuussa 2009, aiomme luonnollisesti Näiden lisäksi myös ottaa ohjelmointivälineen käyttöön tällä alueella. Ja toivottavasti olen kyennyt tässä nyt sitten luonnostelemaan suhteidemme kehittymistä välimeren kanssa. Olen ehkä tässä nyt edennyt hieman liian vauhdikkaasti. Mutta olen pyrkinyt myöskin viittaamaan niihin haasteisiin, joita tällä alueella on, ja siihen, millä tavalla meidän järjestelmämme on muokattu näiden, näihin haasteisiin vastaamiseksi. Kiitoksia siitä, että jaksoitte kuunnella, ja toivottavasti voimme käydä vuoropuhelua kaikista näistä kysymyksistä. Grazie, eh, dottor. Kiitoksia, tohtori de Moral. Nyt voimme siirtää keskusteluun ja sen aloittaa Flotre. Olkaa hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Euroopan naapuruspolitiikka välimerellä se asettautuu Barcelonan prosessin yleisiin puitteisiin ja ne vaikeudet, joita meillä nyt on, liittyvät siihen, miten me tähän prosessiin, josta me näemme, että se konkretisoituu eh, siinä muodossa, että suhteita on vahvistettu ja poliittista dialogia lisätty. Ja nyt me haluamme konkretisoida sen eh, näiden Kööpenhaminan kriteerien kautta tähän laajentumisprosessiin saakka. Eli tässä nyt valikoidaan näitä kriteereitä, ja joista maat ovat tietoisia, ne maat, joiden kanssa me keskustelemme ja joiden ohjelmia me rajoitamme. Ja nämä ovat sellaisia tavoitteita, joista me emme koskaan luovu siitä yksinkertaisesta syystä, että minä uskon ja näin sanotaan monissakin arviointiasiakirjoissa, joita meille on toimitettu, nämä taloudelliset ulottuvuudet ja kauppaulottuvuudet, niissä ei voida mennä eteenpäin, jos muualla esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus ei etene samaa vauhtia tai korruption vastainen taistelu ei ole ohjelmiemme sydämissä. Tietenkin tarvitaan joustavuutta, koska yksi maa ei ole samassa tilanteessa kuin naapurimaansa. On hallituksia, joilla ei ole samaa, samoja voimavaroja ja tahtoa. Eli joustavuutta maakohtaisesti vastaisesti, mutta me, välimeristrategiassamme meillä täytyy olla selkeitä kriteerejä, eikä minun mielestäni minkään maan kohdalla voida juuttua oikeuslaitoksen riippumattomuuskysymyksiin, korruptiovastaiseen taisteluun, perusvapaudet, näiden täytyy pysyä asian ytimessä. Samaan aikaan tiedämme, että kaikki nämä maat ovat lähteneet liikkeelle. Me olemme saaneet ne liikkeelle laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa. Olemme pyytäneet niitä työstämään tätä asiaa. Eli kaikissa suunnitelmissa täytyisi aivan erityistä huomiota kiinnittää tähän. Näissä maissa ei missään ole kunnollista turvapaikkaoikeutta. Eli kaikki, kuitenkin tässä on kysymys perusoikeudesta ja kaikki nämä maat kriminalisoivat sen, jos joku lähtee sieltä muualle. Eli systemaattisesti nämähän ovat EUn suhteiden tavaramerkki suhteessa näihin maihin ja kuitenkaan näin ei ole. Voisin ottaa esimerkiksi Tunisian, koska siitä puhuttiin viime viikolla. Ja päätän puheenvuoroni tähän esimerkkiin. Tästä puhuttiin siis täysistunnossa viime viikolla. Teidän analyysinne ei ole yhtään hassumpi. Siinä sanotaan, että perustuslaissa puhutaan riippumattomista oikeuslaitoksista, mutta samaan aikaan tuomioistuimet ovat toimenpanevan valtakoneiston hallinnassa. Ja tämähän on kuitenkin Tunisian yhteistyösopimuksemme ytimessä, siis oikeuslaitoksen uudistaminen. Meidän täytyy pystyä tulevina vuosina tupeutumaan siihen, että Tunisiasta löytyy riippumattoman oikeuslaitos. näissä indikaattoreissa ei kuitenkin, kuitenkaan tästä mainita yhtään mitään. Ja kuitenkin tiedetään, että oikeuslaitos siellä on täysin riippuvainen. Se on presidentin ja vallassa olevan puolueen ohjauksessa. Eli mikä etu on sitten siitä, jos me logistisesti pönkitämme oikeuslaitosta silloin, kun sen riippumattomuutta ei edes mainita tässä tavoitteena? Olen sitä mieltä, että tässä on tiettyä epäjohdonmukaisuutta epäjohdonmukaisuutta, jota täytyy hakea maasta maahan, mutta jos tarkastellaan maakohtaisesti, sieltä löytyy tällaisia epäjohdonmukaisuuksia, joita me emme voi hyväksyä. No sitten minulle sanotaan, että he eivät halua kuulla näistä puhuttavan, mutta no sitten täytyy vetää poliittiset johtopäätökset, sanoa, että tällainen edistynyt status, niin se perustuu siihen, että tiettyjä periaatteita kunnioitetaan ja näin ei ainakaan ole, mitä tähän maahan tulee. Minulla on muitakin esimerkkejä, mutta en halua puhua liian pitkään. Kollegamme puhuvat Israelista ja muista maista. Tämä tilanne ei ole lainkaan tyydyttävä, mitä tulee suhteessa niihin tavoitteisiin, joista me olemme neuvotelleet näiden maiden kanssa. Honorevole eh, Brepols, la Brepols seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymyksiä komissiolle ja ne liittyvät Syyriaan. Me tiedämme, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen EUn ja Syyrian välillä edelleenkin on käynnissä. Kuitenkin se on ehtona sille, että voidaan saada naapurussuhdesopimuksessa täysjäsenen asema. Minun mielestäni kansallisen ohjelman 2011-2013 prioriteetit ja alaprioriteetit eivät ole aivan selviä. Minusta niiden pitäisi olla yksityiskohtaisempia ja komission pitäisi niitä tarkentaa. Tässä yhteydessä haluaisin myös mielelläni kysyä sitä, minkälainen strategia komissiolla on suhteessaan Syyrian. Toisin sanoen, Onko komissiolla joku varasuunnitelma, jos Syyria ei allekirjoitakaan assosiaatiosopimusta? Toinen kohtani koskee myös sitä, mihin jo Helen Flotrkin viittasi, oikeusvaltioperiaatteeseen ja tuomareiden riippumattomuuteen kansallisen ohjelman kautta siihen ei päästä ja haluaisin saada tähän vähän lisätietoa komissiolta. Lopuksi Kolmanneksi yhteiskunnallisen keskiluokan asemaa pitäisi vahvistaa ehdottomasti ja se on nyt mukana tässä syyrialaisessa kehitysrahastossa ja kuuluu työ- ja sosiaalisen ministeriön työalan. Voitaisinkohan ihmisoikeus kysymykset saada tähän kansalaisjärjestöohjelmaan mukaan ja myöskin taloudelliset sosiaaliset oikeudet. Eh, la parola all'onorevole Meijer. Meijer on pyytänyt puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Seurasin sitä, mitä Lotre sanoi. On totta, että napruus- ja kumppanuuspolitiikassa EU toimi tiettyjen ehtojen täyttymisen mukaisesti. Tiettyjen kriteerien piti täyttyä kansainvälisten normien ja ihmisoikeusnormien. Tässä toimittiin artikla kahden pohjalta. Siinä oli lauseke, joka asetti ehdot tälle avulle ja niille ehdoille, joiden piti täyttyä. Tämä teoria on kuitenkin nyt jäänyt Syyrian. Se on sivutettu. Välimeren valtiolla, va, alueella on kaksi paradigma-valtiota. Siellä unohdetaan systemaattisesti nämä oikeuden täyttymiset Ja yksi niistä on Marokko. Maaliskuussa Granadassa Espanjan puheenjohtajakaudella tullaan käsittelemään tätä kysymystä. Komissio ei viittaa millään tavalla näihin Länsi-Saharan miehitettyihin alueisiin. Siellä poljetaan systemaattisesti näiden ihmisten oikeuksia. Ja YK pyytää itsemääräämisoikeutta alueelle ja se on täysin jäänyt syrjään. Marokko on hiljattain toiminut näillä miehitetyillä alueilla entistä voimakkaammin näitä ihmisiä vastaan. Tähän ei viitata siis millään tavalla. Euroopan unionille ja komissiolle tämä näyttää olevan aivan sama. Eli tällainen valtio kuin Marokko tai Israel systemaattisesti Gaasassa siis Israel, vaikka YK asiasta varoittaakin, niin polkee ihmisoikeuksia. On aivan sama, täytetäänkö tietyt vaatimukset vai ei. Ja siksi meidän pitäisi kiinnittää tähän asian huomiota. Ja tähän naapuruspolitiikkaan täytyy liittää vaatimus siitä, että kun ylitetään punainen viiva, esimerkiksi Israelin suhteen on Indianapolisin sopimus, jossa viitataan palestinalaisvaltioon ja siihen, että miehitys lopetettaisiin ja valvonta lopetettaisiin, niin Israel ei ole tätä sopimusta täytäntöönpannut. Se ei kunnioita sopimuksen kohtia. Ja EU vain katsoo aivan toisaalle. Sillä näyttää olevan ihan sama, mitä tapahtuu. Eli tämä ei mielestäni ole mitenkään naapurus politiikan tavoitteiden mukaista. Se, mitä Israel järjestelmästi tekee, ei voi jäädä jolta huomiotta. Ja sama pätee Marokkoon. YK on turvallisuusneuvosto pitää tätä miehitys, miehityksen lopettamisprosessia vireillä – Tämä on yksi harvoista alueista, jossa todella häpeämättömästi jätetään huomiota se, että vaatimukset Marokossa eivät täyty, vaikka YK tätä todella vaatii. Mutta tämäkin esimerkki on tästä jäänyt pois. Ja kun puhutaan Marokon avuista. Sanotaan, että komissio on kaksinkertaistanut avun sellaisissa ohjelmissa, jotka tukevat äh, vallan hajauttamista ja instituutioiden vahvistamista, mutta kuitenkin äh, Markus kaikkea valvoo kuningas, eli mitään valvota mahdollisuutta ei ole. Ja tähän annetaan silti lisää varoja. Mm, en tiedä todella, suoraan sanotuna, että mistä tässä nyt puhutaan. Minusta näyttää siltä, että komissio ei välitä pätkän vertaa, mitä alueella tapahtuu kumppanuus- ja naapuruspolitiikassa. Se suhtautuu aivan samalla tavoin niihin valtioihin, jotka täyttävät kriteerit, tai niihin, jotka polkevat ihmisoikeuksia, käyvät sotaa ja niin edelleen. mitä eroa näiden valtioiden välillä ei tehdä. Tässä viitattiin siis sekä Marokkoon että Israelin, joiden tulisi toimia toisin. Eli kaikella kunnioituksella sanoisin komission suuntaan, teoria on yksi asia ja sitten valitettavasti todellisuus on jotain aivan muuta. Kiitoksia Meijer nyt komission edustajalle vastausmahdollisuus ja sitten voimme ehkä vielä jatkaa keskustelua, mutta tällä tavoin vuoropuhelu on tehokkaampaa, jos nyt vastaatte näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, chairman. Um... Kiitos, herra puheenjohtaja. Voidaan aina keskustella siitä, mikä on se tehokkain väline, jolla saavutetaan poliittiset tavoitteet, mutta ei mielestäni kuitenkaan voida sanoa, että tällaisia tavoitteita ei olisi. Naapuruuspolitiikan tavoitteena on saavuttaa lähentymistä kaikilla osa-alueilla. Sellaista lähentymistä, joka tuo nämä maat paljon lähemmäksi Euroopan unionia, aivan erityisesti mitä tulee näiden maiden kansalaisten hyvinvointiin. Ja tässä me koetamme käyttää sellaisia keinoja, jotka on käytännössä testattu ja hyväksi todettu. Laajentumisprosessi, jos näin voin sanoa, niin se on edelleen viitekohta kaikelle sille, mitä me teemme, vaikka se onkin tällainen eksplisiittinen, koska tietenkin puutteitakin on, mitä tulee tällaisten sitovien tavoitteiden asettamiseen. Mutta meidän kannaltamme on erittäin selvää, että tässä ei ole ainoastaan makrotaloudellisen tilanteen parantamista tai kauppatilanteen parantamista, vaan tässä on kysymys siitä, että nämä yhteiskunnat, niiden tulee avautua niiden oman edun nimissä. Ja jos me tähän pystymme, niin meidän täytyy tehdä se ottamalla huomioon se, mitä viestejä näistä yhteiskunnista saadaan ja myöskin mitä näiden yhteiskuntien hallitukset meille kertovat. Me olemme puuttuneet oikeuslaitoskysymykseen, korruptioon. Jos tarkastelette sitä, mitä teemme nyt ja mitä aiomme tehdä tulevaisuudessa, niin näette, että ohjelmia liittyy kaikkiin näihin osa-alueisiin ja oikeuslaitoksen modernisointiin ja niin edelleen. Emmekö se sitten ole riittävän eksplisiittisiä? Kyllä meidän mielestämme me olemme, koska joka kerta kun me tapaamme nämä kumppanimme, niin me puhumme näistä. Me olemme käynnistäneet dialogin demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja tarkoituksena nimenomaan on keskustella siitä, miten tällaiseen lähentymiseen päästään. Ja tämän tyyppisellä lähentymisellä on tärkeä rooli silloin, kun halutaan muuttaa statusta. Me olemme eksplisiittisesti sanoneet, että että näissä dialogeissa näiden maiden täytyy kertoa meille suunnitelmistaan saada statuksensa muutos. Jos sitten ryhdytään nimeämään maita, niin Tunisian kohdalla me olemme tämän sanoneet, Syyrian kohdalla assosiointisopimuksesta neuvotellaan ja siellä, sieltä löytyy ihmisoikeuslauseke. Ja Syyrian kohdalla voimme todeta, että kun meillä on tällaiset juridiset puitteet yhteistyölle Syyrian kanssa, niin silloin me käynnistämme ihmisoikeusneuvottelut tämänkin maan kanssa. Tarkoituksena tässä dialogissa on identifioida tapoja, jolla tätä lähentymistä voidaan viedä eteenpäin myöskin näiden arvojen suhteen. Onko meillä sitten varasuunnitelma, jos assosiointisopimusta ei saada aikaiseksi? No, me olemme mieluummin ilman varasopimusta. Me mieluummin ajattelemme siihen malliin, että me saamme assosiointisopimukset aikaiseksi ja avustamme Syyriassa niitä joukkoja ja voimia, jotka ovat uudistuksen puolella, ja tämänkin me olemme eksplisiittisesti sanoneet. Me pyrimme ottamaan kansalaisyhteiskunnan mukaan, mutta meillä ei ole mitään taikasauvaa, jolla me voisimme muuttaa olosuhteet syrjässä yhdessä yössä. Usein me olemme sen ongelman edessä, että tuemmeko me sellaisia äh, järjestöjä, jotka haluavat hankkiutua sortovoimista eroon. Nämä ovat sellaisia ongelmia, joita meidän täytyy käsitellä. En tässä nyt äh, mitään maata mainitse nimiltä, mutta tämä on ongelma, joka meillä on usein edessämme. Sanoisin myös, että jos sanotaan, että me emme tee mitään, ja että meidän tavoitteemme ja politiikkamme, niillä ei ole enää mitään arvoa, koska emme saa tiettyjä maita käyttäytymään haluamallamme tavalla, niin näin sanominen on minun mielestäni hieman epäoikeudenmukaista. Ei tässä ole mitään selvyyden puutetta näissä tavoitteissamme. Me pyrimme osallistumaan yhteiskunnallisen muutoksen prosessiin uudistumisen kautta. Ja tällainen prosessi voi meidän mielestämme olla tehokas siinä, kun halutaan tavoittaa saada aikaan saavutuksia ihmisoikeuksissa ja demokratiassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että me sitten emme mainitsisi näitä eri välineissä, esimerkiksi naapuruuspolitiikassa ja horisontaalisissa välineissä, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusaloite. Mutta tämän me teemme niissä, siinä dialogissa, jota me käymme näiden maiden kanssa. Grazie, dottor Dupla del Moral. Kiitoksia professori Del Moral. Nyt meillä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyydän teitä puhumaan korkeintaan kolme minuuttia. Ensin Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en voinut puhua ennen komission edustajaa. Minun täytyy, täytyy lähteä salista ennen puolta päivää, mutta kuitenkin haluan esittää muutaman kysymyksen, joita pyydän pohtimaan. Ensinnäkin haluan äh, kiittää Delmoralle siitä, että hän tuli esittelemään EUn prioriteetteja välimeripolitiikassa. Äh, oli hyvä saada tietokomission suunnitelmista tässä asiassa tästä välitarkastuksesta. Se arvio on varsin myönteinen. Komission äh, yhteistyöstä ja läsnäolosta. Samoin tämä, tätä täydentävät tietyt parlamentin analyysit ja mietinnöt ja haluaisin tietää, miten komissio ottaa nämä meidän arviomme huomioon, kuinka ne voivat täydentää komission näkemystä. Olisi hyvä että todella voisimme toimittaa nämä näkemyksemme komissiolle, jotta saisimme komission näkemyksen parlamentin roolista. Puheenjohtaja, näyttää siltä, että nämä toimet ovat tärkeitä, hyödyllisiä ja meidän pitäisi pyrkiä toimimaan siten, että saamme pidettyä yhtenäisen kokonaiskuvan edessämme. Tähän liittyy hyvin tärkeitä kysymyksiä kumppanuuspolitiikastamme ja niistä arvoista, joita haluamme politiikoillamme edistää. Ne heijastuvat joskus hieman eri tavoin. Tämä tuli ilmi kollegoiden puheenvuoroista ja ainakin määrällisesti. Ja puheenjohtaja, aivan nopeasti vielä lopuksi haluaisin esittää eräitä kysymyksiä. Ensinnäkin Tämä indikatiivinen ohjelma, joka koskee Egyptiä, tämä liittyy siis ihmisoikeuksiin ja poliittisten uudistusten edistämiseen. Tämä on vain todella pieni määrä näistä määrärahoista, joita budjetissa on tälle korvamerkitty. Selitykset siitä, että kumppanuusvälineessä Israelille ollaan antamassa ainoastaan 6 miljoonaa, niin kritiikki on helposti ymmärrettävissä. Toisaalta olen samaa mieltä tästä ja ehkä tähän tarvittaisiin lisää selvennystä. Ja kerrankin olen yhtä mieltä Mayerin kanssa, vaikka olemmekin laatineet useita mietintöjä, meidän täytyy selventää vielä tätä demokratian lausukkeen käyttöä tässä yhteydessä. Emme kuitenkaan saa syyttää komissiota siitä, että asioissa ei ole toimittu, koska jäsenvaltiot eivät usein toimi. Ja sitten on hyvä, että tässä viitattiin vaaleihin Libanonissa. Ja vielä lopuksi kysymys siitä, astuuko assosiaatiosopimus voimaan Syyrian kanssa. Jos näin tulee käymään, niin muuttaako tämä jotakin määrällisesti budjetissa ja siinä politiikassa, jota tämän maan kanssa harjoitetaan? Il collega Seuraavaksi Peillon, hän on AFETin välimeri esittelijä. Kolme minuuttia. Euh, niin, uskoakseni minusta meidän täytyy kiinnittää huomiomme siitä, että tässä ei käydä vaarallista keskustelua. Meidän tulee puhua todellakin taloudellisesta integraatiosta ja ihmisoikeuksista, kuten myöskin demokratiasta. Ne ovat meidän arvoimme ja Tämä on meidän menetelmämme. Edellinen kollegamme Flotre jo esittikin käsityksemme siitä, että meidän tulee todellakin saavuttaa tasapaino, joka tällä hetkellä ei ole hyvä. Meidän täytyy tietysti tässä prosessissa ottaa huomioon se, että me esitämme mallin, jota tulee seurata, ja sitten löytää tasapaino ja olen aivan samaa mieltä kollegoiden kanssa siinä, että meidän täytyy huolellisesti pyrkiä siihen, että tietyt vaatimukset täytetään. Lisäksi Euroopan unioni ja parlamentti vaativat sitä ja haluavat kehittää naapuruspolitiikkaa ja sen tehokkuus onkin hyvä asia. Haluamme seuraavien vuosien aikana kehittää yhteistyötämme ja suhteitamme eteläisen alueen maihin. Palaan tähän kysymykseen, sillä haluaisin, että tarkentaisitte tätä vuoden 2007 uutuutta Välimeren alueella. Välimeren unioni on nyt tärkeässä asemassa ja saa rahoitusta. Haluaisin tietää, millä tavalla komissio aikoo ottaa huomioon nämä uudet tiedot, joita meillä on Välimeren unionin puitteissa. Ja kun nyt tehdään tätä strategiamme 2007-2013 väliarvioita, haluaisin tietää missä määrin tässä on oltu huolestuneita, missä määrin komissio on valmis suosimaan Euroopan unionin täydentäviä toimia kansallisten ohjelmien lisäksi 2011-2013 aikavälillä. Mikä on siis teidän näkemyksenne siitä, millä tavalla voidaan integroida koordinointia tähän naapuruspolitiikkaan sekä tässä väliarvioinnissa että Välimeren unionissa? Grazie, eh, onorevole Pillon. La parola... Kiitos, herra Pillon. Ja sitten sitten Benera Atu. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni on rakennettu sille tahdolle, että sotia ei haluta enää kokea ja se onkin sen suuruus. Ja meidän täytyy saada tämä olennainen tahto myöskin levitettyä Välimeren alueelle. Tässä on kysymys siitä, että nämä eteläiset kansat pääsevät hankalasta tilanteesta eroon. Ensinnäkin miehittäminen ja kansainvälisen lain rikkominen Israelin toimista, myöskin kuolemantapaukset, jotka liittyvät terrorismiin ja se, että tuhannet kuolevat siinä, kun he yrittävät päästä pohjoisen Euroopan mantereille. Tällaisella politiikalla ei ole mitään merkitystä, jos me emme näitä ongelmia onnistu ratkaisemaan. Assosiointisopimukset ja neuvottelut, niiden täytyy mahdollistaa se, että nämä vaatimukset täyttyvät. Sitten mitä tulee... Tämä ratkaisu perustuu kahteen asiaan. Ensinnäkin Maghreb-maiden eteläisissä osissa tarjotaan kunnollinen elintaso kansalaisille ja tämä edellyttää avointa yhteiskuntaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja että siellä kaikki vapaudet tunnustetaan. Toiseksi eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka, sen ei tulisi luoda tällaisia laittomien luokkia, vaan että liikkuvuus on Välimeren molemmilla puolilla samanlaista. Nämä panokset ovat maailmanlaajuisia, koska Välimeren eteläinen ranta, se on symbolinen esimerkki niistä suhteista, joita etelän ja pohjoisen välillä voi olla. Grazie onorevole Benarabattu. La parola all'onorevole Panzeri, presidente. Maghreb-maiden valtuuskunnan puheenjohtajan puheenvuoro. Mm, tässä on yksi kohta, joka koskee yleistä me sillä vaikka olemme sitä mieltä, että komission lähestymistapa on myönteinen, niin minun uskoakseni tietyssä määrin kuitenkin meidän täytyy ottaa esille poliittinen profiili, sillä koko alueellahan on tärkeä strateginen rooli. Haluaisin, että komissio todella ymmärtäisi sen, että tässä täytyy toimia voimakkaammin, koska tätä kautta saattaisiin aikaan myös näissä niin kutsutuissa naapuruspolitiikoissa tasapaino. Ja mielestäni naapuruspolitiikassa täytyy seurata kahta tärkeää linjaa. Toisaalta mm, tässä on nyt syntynyt liikaa realismia. Se syntyy siitä, että kahden väliset sopimukset, niitä tehdään ainoastaan kehityksen ja talouden pohjalta. Ja sitten ainoana viitekohtana pidetään ihmisoikeuksia, ja demokraattinen lauseke on todella tärkeä, mutta tässä liikaa kiinnitetään tähän huomiota ja siksi usein kun asiasta keskustellaan, niin tulee sellainen kuva, että ihmisoikeusrikkomusten myötä pitäisi katkaista jopa diplomaattisuhteet johonkin maahan se, mitä Pejon sanoi, jos toimimme näissä kahdessa asiassa kehitys, kysymyksissä ja demokraattisessa kehityksessä näissä maissa on asia, jonka tulee näkyä sekä koko Välimeren alueen yleisissä keskusteluissa että kahdenvälisissä suhteissa. Ja pyydän, että komissio vielä lopuksi pohtisi, koska Euroopan toimet ovat selkeästi ristiriitaisia tältä osin ja yksittäisten valtioiden toimien kohdalla, koska usein on vaara siitä, että kahdenväliset toimet maiden välillä ovat täysin ristiriitaisia sen kanssa, mitä EU tekee. Eli tässä täytyy todella yrittää koordinoida entistä paremmin eu toimia ja niitä toimia, joita tehdään maiden välillä ilman EUta. Kiitos, Panseri. Nyt vielä keskustelun lopuksi Jill Nielsen. Merci. Je voudrais également... Euh, Kiitos. Minä myöskin haluaisin esittää kysymyksiä kansainvälisen lainsäädännön noudattamista ja aivan erityisesti liittyen eh, Israeliin. Haluaisin ottaa esille muutaman konkreettisen esimerkin, esimerkin ensinnäkin eh, tällainen eh, raitiovaunulinja, jonka tulisi yhdistää Jerusalemin itäosan ja haluaisin ottaa esille sen, että ranskalainen yritys on tässä projektissa mukana. Itse asiassa tämä ei ole edes projekti, vaan tämä on jo täysin käynnissä. Sitten toinen liittyy tähän vesiteknologiaan, mutta haluaisin muistuttaa mielin, että lokakuussa Amnesty International julkaisi huomattavan mietinnön, jossa puhuttiin nimenomaan veden saannista palestinalaisalueella. Olen esittänyt tämän seuraavan kysymyksen jo kirjallisena komissiolle ja varmaan joku päivä saan siihen vastauksenkin, mutta haluaisin tietää, minkälaisia valvontamekanismeja on olemassa, jotta varmistetaan se, että maataloustuotteet, joita tuodaan Eurooppaan, jotta ne eivät tule näiden miehitettyjen alueiden tiloilta. Sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy demokratiaan ja Israeliin nämä 35 lakia Israelissa, jossa asetetaan etusijalle juutalaiset ja jotka syrjivät palestinalaisia vastaan. Ja sitten mikä on tilanne näiden rauhanomaisten mielenosoittajien israelilaisten joko juutalaisten tai arabimielenosoittajien pidättämisessä. He koontuvat joka viikko, aivan erityisesti Sheikh Sharassa, ja he osoittavat mieltään sitä vastaan, että Itä-Jerusalemista äh, ihmisiä poistetaan kotisijoiltaan ajatus siitä, että halutaan kuunnella kansalaisyhteiskuntaa, no minun mielestäni on hyvin tärkeää kuunnella yhteiskuntaa ja kutsuisinkin teitä tänä iltana konferenssiin, jonka minä kollegoini kanssa järjestämme. Olemme kutsuneet israelais-palestinalaisten eh, järjestön edustajia. He, osa heistä on täällä salissa tälläkin hetkellä ja teidän kannaltanne olisi mielenkiintoista kuunnella tätä nuorta israelista naista, joka palveli Israelin armeijassa ja nyt taistelee rauhan puolesta. Ja hän sanoi, että Euroopallahan on historiallinen vastuu tästä tilanteesta ja hän sanoi, että Euroopalta odotetaan sitä, että se auttaa Israelia olemaan todellinen demokratia, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja lopettaa apartheidin. Tämä nuori israelilainen nainen taistelee sen puolesta, että tämä viesti menisi perille ja hän sanoi, että hän odottaa Euroopalta paljonkin nimenomaan tämän todellisen demokratian kysymyksen suhteen sellaisen demokratian, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lakia. Grazie, onorevole Kinnilsen. La... Kiitoksia. Seuraavaksi loppupuheenvuoro tohtori De Morelli. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin todeta, että me lainkaan usko, että tässä ei tunnistettaisi niitä dilemmoja, joita meillä on edessämme. Ymmärrän hyvin sen, että vaikka meidän täytyy olla realisteja, niin meidän täytyy myös olla kunnianhimoisia, kun teemme hankkeita ja viemme eteenpäin arvojamme kumppaninen parissa. Tämä on selkeästi ymmärretty. Se varmaankin tässä tehtävämme pohjalla, mutta ehkäpä se pyyntö, jonka täällä kuulemme, on, että meidän täytyy olla aktiivisempia toiminnassamme. Ehkäpä meidän tulee juuri tätä asiaa tarkastella. Kuitenkin jos otamme käyttöön erittäin tiukan rajan, ja jos tuohon rajan ei päästä – niin silloin yhteistyö vaikeutuisi riippuen, riippumatta siitä, mitä ehtoja esimerkiksi tarvitaan Euroopan neuvoston pääsemiseksi, niin silloin joudumme tilanteeseen, jossa emme kykene tekemään yhteistyötä naapurinemme kanssa. Niillä on erityisiä ongelmia, kuten totesin aiemmin. Ja olen samaa mieltä kanssanne siinä, että paras tapa toimia on työstää näitä uudistuksia, joita maissa tarvitaan. Näin voidaan viedä eteenpäin arvojamme hyvällä tavalla. Kysymys on poliittisesta kulttuurista ja kulttuurista ylipäätäänkin yhdessä näiden maiden kanssa. Konkreettisia esimerkkejä on esitetty varsinkin Egyptin kohdalla ja on kysytty sitä, että onko se summa, jonka avulla tuemme poliittisia uudistuksia, onko se liian pieni. No, sitä voidaan selvittää sillä, että kysymys ei ole siitä, että me tarjoaisimme palveluita miljoonille kansalaisille, vaan puhumme asioista, jotka voidaan saada hoidettua pienten organisaatioiden avulla, pienten suunnitelmien avulla, jotka ovat melko edullisia. 11,1 miljoonaa on oikeastaan aika suuri summa, jos se käytetään oikealla tavalla tällä alueella. Me emme mitään infrastruktuuria ryhdy rahoittamaan, sehän on paljon kalliimpaa. No sitten demokratialausekkeen soveltaminen assosiaatiosopimuksissa. Siinä ollaan aivan oikeassa, kun todetaan, että mitään johdonmukaista näkemystä ei ole Euroopan unionissa siitä, millä tavalla pitäisi toimia ja millä tavalla sitä tulisi soveltaa. Se on oikeastaan ainoa asia, jonka voin todeta. Ne maat, joissa assosiaatiosopimus on, niin tämä asia on sellainen kysymys, jota on hyvin harvoin joka on hyvin harvoin jätetty soveltamatta. Ja se on tietysti tärkeä se, joka täytyy ottaa huomioon, kun pyrimme tarkastelemaan, mitä kriteereitä meillä on, kun mahdollisesti tuota välinettä hyödynnämme. Kuten totesin aikaisemmin, tässä on kyseessä aivan liian rajallinen työ, jotta voisimme ratkaista tämän monimutkaisen ongelman. Syntyykö sitten muutoksia suhteisimme Syyrian kanssa, jos sopimus allekirjoittaa? No kyllä, ehdottomasti. Hyvin monilla eri yhteistyöaloilla ne nimittäin avautuvat meille ja meidän tulisi kehitellä niitä sitten ali valiokuntien kanssa, eri maiden kanssa ja pyrimmekin suunnittelemaan jo ennalta tätä mahdollista allekirjoitusta, kun tutkimme mahdollisuutta lisätä tuota rahamäärää, joka Syyrialle myönnettäisi, Se mahdollistaisi sen, että voisimme tehdä enemmän. Välimeren unioni, nyt kun näyttää, että sihteeristä vihdoinkin saa nämä asemat hyväksyttyä ja näin voidaan nimittää pääsihteeri ja sihteeristä voi toimia, niin haluaisin todeta, että me ehdottomasti olemme nyt integroimassa suunnitelmiimme sitä, mitä Euro- Välimeren unionissa on tehty. Itse asiassa Pariisissa hyväksytyt hankkeet, niin niissä kaikkein tärkein panostus tuli niiltä alueilta, jotka on, ovat jo kehitteillä näillä kuudella eri osa-alueella. Neljä niistä koskee alueita, joissa Euroopan unioni on jo rahoittamassa. Aiomme jatkaa tällä polulla, kuten totesin aikaisemminkin. Noin 70 miljoonaa vuonna 2009 hyväksyttiin alueyhteistyöhön ja ehdotammekin tähän lisäystä keskimäärin noin 40, 96 miljoonaan 2011-2013 aikavälillä. Se sitten taas puolestaan mahdollistaisi sen, että voisimme saada aikaiseksi lisäsynergiaa. Tässä se mittakaava, mm, joka näillä hankkeilla on Euroopan unionin ja Välimeren alueen välillä. meidän täytyy tällä puolella hyödyntää rahoitusvälineitä, äh, esimerkiksi Euroopan investointipankin tai muiden kansainvälisten rahoituslaitosten puitteissa sen täytyy myös saada yksityinen sektori mukaan. Ja siitä syystä muodostaa tätä sihteeristöä ja se on sen tuo sihteeristön päätoimista. Se pyrkii kokoamaan yhteen erilaisia voimia, rahoituspuolelta voidaan rahoittaa niitä pääprioriteetteja, jotka on valittu Välimeren puitteistoon. Olen samaa mieltä siinä, että tapa ratkaista useita näitä ongelmia, jotka liittyvät terrorismiin ja maahanmuuttoon, ovat olemassa. En sano, että tämä on siihen ainoa avain, mutta näin voimme päästä kohti avoimempia yhteiskuntia ja näinhän me pyrimmekin saamaan aikaiseksi Euroopan naapuruuspolitiikassa. Sen sanon alustuksessanikin jo. Tällä tavalla voimme ainakin vähentää myös vuoropuhelun avulla niiden ihmisten määrää, jotka menettävät henkensä sen takia, että meidän suhteemme eivät toimi kunnolla. Mitä voidaan sitten yhdistää se reaktio siihen, mitä tapahtuu kaikissa näissä maissa? Ja miten se voidaan räätälöidä sitten jokaisen maan yksittäiseen tilanteeseen. Tapa, jolla tehdään näin, on se, että erotellaan toimintasuunnitelmat maanmukaisesti ihan alussa toiseksi. Meillä pitää olla hyvät vuoropuhelurakenteet, joiden avulla voimme ottaa esille ongelmia sitä mukaan, kun niitä syntyy. Tapahtuupa se sitten assosiaatiosopimusrakenteiden puitteissa tai niiden rakenteiden puitteissa, jotka syntyvät, kun toimintasuunnitelmaa täytäntöön pannaan. Euroopan unionilla onkin tapana reagoida näihin tapahtumiin, jota syntyy julistusten ja sen kaltaisten avulla. Valitettavasti kuitenkin meidän käytössämme olevat välineet eivät ole mitenkään mukautuvia tai nopeita. Ne pikemminkin soveltuvat tilanteeseen, jossa tarkoituksena on tehdä keskipitkän aikavälin suunnitelmia ja muutoksia. Meillä on välineitä, kuten toteatte, tämän järjestelmän ulkopuolella vakausväline, temaattiset budjettikohdat, jotka koskevat demokratisointia ja ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Nämä ovat välineitä, jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä niin joustavia ja reaktiomme eivät aina ole niin nopeita kun pyritään tarjoamaan resursseja ongelmien ratkaisemiseen. Mutta nämä, tämä nyt tilanne vain tällä hetkellä on. No sitten eh, tämänhetkiset tilanteet tietysti asia tuli esille useaan otteeseen, kun pyydettiin Israelia pidättäytymään ja tukemaan niitä väestön osia, jotka tarvitsivat hätäapua. Ja kun vaadittiin sitä, että Gaasan alue ö, ähm, vapautettaisiin, meidän mielestämme paras tapa ratkaista ongelmaa on tehdä mahdollisimman paljon rauhan hyväksi. Yksi näistä pilareista on palestinalaisvaltion rakentaminen ja pyrimme suuntaamaankin suuren osan avustamme Palestinan viranomaiselle, jotta voidaan rakentaa tuota valtiota sen mukaisesti, mitä Palestinan valtio itse ehdottaa. Ja minusta on erittäin epätodennäköistä, että ratkaisemme ne todella monimutkaiset ongelmat, jotka ovat e, olemassa länsirannalla ja Gaasassa. Kysymys ei ole pelkästään siirtokunnista tai muusta, vaan myös Itä-Jerusalemin tilanteesta, joka ei ehdottomasti ole sellainen, että me sitä pitäisimme. Pyrimme antamaan diplomaattista apua, poliittista apua, toimintasuunnitelmia, vuoropuhelua. Teemme kaikkemme, jotta voimme viedä eteenpäin kehitystä. Kiitos. Ringrazio a nome di tutti voi. Kiitoksia meidän kaikkien nimissämme tästä komission esityksestä ja rakentavasta vuoropuhelusta, jota on saatu aikaan. Kiitän kaikkia kollegoita siitä, että hekin merkittävästi kantoivat kortensa kekoon tässä keskustelussa. Keskustelua varmasti jatketaan, se on välttämätöntä tulevina kuukausina. Ja se, että komissio on valmis lisäämään rahoituksellista tukea, varmasti tulee auttamaan. Ja saittekin monelta osin varmasti tyydyttäviä vastauksia. Nyt päätämme tämän aamun kokouksen ja jatkamme kello 15. Ja tulemme käsittelemään no, erilaisia konfliktitilanteita, erityisesti Georgiassa.